Yes, you are right. Uh, it's better with the microphone. Uh, I would like to welcome every... Haluamme tavoittaa tervetulleeksi kaikki osallistumaan keskusteluun, jota käydään seuraavan kolmen tunnin ajan. Ja kertoisin teille, että kokouksemme menee verkkoon. Se tallennetaan jollakin välineellä tässä huoneessa. Aloittaisin kohdasta yksi, esityslistan hyväksyminen saitte sen viikko sitten tiistaina 25. päivä, eikä ole esitetty muuttamiseksi, muuttamiseksi pyyntöjä. Eikä tänäänkään ole tullut muutosehdotuksia, joten hyväksytään esityslista. Ja yksi puheenjohtajan tiedonanto minun pitäisi tehdä nyt. Eli tässä on lyhyt intervalli ennen kuin valiokuntakokous alkaa. Kertoisin teille, että kaikki panokset lainsäädäntömenettelyyn, jotka tulevat kansalliselta parlamenteilta, nämä perustellut lausunnot tai muut panokset, ne kaikki tulevat olemaan saatavissa parlamentin sisäisessä ATK-järjestelmässä ja ne ovat myös internetissä joten kansallisten parlamenttien kollegiatkin nyt tietävät, että nämä ovat ensi viikolla saatavilla. Ja nyt siirrymme kohtaan kaksi esityslistalla. Parlamenttien välinen valiokuntakokous, jonka aiheena on tänään kansallisia parlamentteja koskevien perussopimusten määräysten täytäntöönpano. Tämä on täytäntöönpano mietintö, jonka kollegamme perustus perussopimusvaliokunnasta Afkosta Paolo Rangel on tehnyt. Hän on Euroopan kansanpuolueen ryhmän jäsen Portugalista. Tavataan vieraat vielä kerran tervetulleeksi. Seis kansallisten parlamenttien edustajat. Täällä on yhdeksän kamaria kahdeksasta jäsenvaltiosta – Ja Enrico Forti, Euroopan komission johtaja, joka on vastuussa suhteessa, suhteesta muihin instituutioihin, mukaan lukien parlamentti. Ja pyydän häntä sanomaan muutama sana vähän myöhemmin. Tietänettekin, että jo vuosia olemme järjestäneet vähintäänkin kerran vuodessa – kokouksen kansallisten parlamenttien kanssa. Yleensä se on marraskuussa AFKA-valiokunnassa ja yleensä niillä on erityinen teema. Viime kerralla keskitymme Euroopan tulevaisuuteen ja tänään meillä on ylimääräinen tapaaminen kansallisten parlamenttien kanssa. Olemme uskoneet jo pitkään, että on yhteisissä eduissamme verkostoitua parlamentaarikkoina kautta EUn varmistaaksemme, että eurooppalaisessa poliittisessa järjestelmässä parlamenteilla on osuutensa sellaisenaan itsenään. Uskomme Euroopan parlamentissa, mutta erityisesti myös AFKO-valiokunnassa uskomme poliittiseen vuoropuhelun merkitykseen myös kansallisten ja Euroopan parlamentin kesken. Siksi pyritämme vahvistamaan lainsäädännön laatua käymällä keskusteluita, kuten sellaisia, joita tänään käydään. Olemme vuosia työskentelleet tämän parlamentaarisen ulottuvuuden kanssa. Ja edellisellä lainsäädäntökaudella meillä oli kaksi mietintöä. Ensimmäinen oli Kasinin mietintö vuonna 2014 ja sitä ennen Elmar Brokin mietintö 2009. Ja tällä lainsäädäntökaudella viimeisenä kahtena ja puolena vuonna olemme tehneet tiivistä työtä kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa parlamenttien välisen kosakokouksen pu- puitteissa, jotta yhteistyö olisi vakaata ja jotta se tarjosi paljon lisäarvoa. Vähän brittikollegoiden stimuloimana vähän keskimääräistä enemmän viime aikoina keskustelma tästä vihreän kortin aloitteesta – rakenteesta ja vuoropuhelusta. Jotkut kansalliset parlamentit ottavat osaa kussakin lisäksi muille foorumeille. Meillä on ulkopolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja talouspolitiikan yhteistyötä. Toimimme tärkeimmillä politiikka-alueilla kansalaisten näkökulmasta – Uskomme, että luomalla tämän yhteyden kansallisiin parlamentteihin Euroopan parlamenttikin voi antaa panoksensa, jotta paremmin ymmärtäisimme Eurooppaa. Tänään käymme keskustelua, johon Palo Rangel meidät johdattaa yksityiskohtaisemmin. Kuuntelemme kansallisten parlamenttien jäseniä. Václav Hampel, Tsekin senaatista on puhumassa Jovanina Chitti, puheenjohtaja, on Italian senaatin ulkoasianvaliokunnan edustaja. Valitettavasti ruotsalaista kollegaa ei ole täällä. Hän missasi koneensa, sellaista sattuu. Ja keskustelemme eurooppalaisen sopimusten täytäntöpanoa parlamentti puitteissa. Me pyrimme myös katsomaan tulevaisuuteen suhteessamme. Meillä on asiantuntijana myös entisiä parlamentin jäseniä. Kallo Kazini, entinen perussopimusvaliokunnan puheenjohtaja, joka puhuu parlamentin yhteistyöstä EU-tasolla. Puolasta entinen Seimin puhemies Ludwig Dorn, joka puhuu läheisyysperiaatteista ja kansallisista parlamenteista, ja Ingo Pernice, professori Humboldt-instituutista, joka puhuu rakenteistosta vuoropuhelusta parlamentin kanssa. Ja hieman käytännön tietoa. Meitä kaikkia pyydetään rajoittamaan puheenvuoromme kohtuullisemman pituiseksi merkittäville puhujille 10 minuuttia. Lyhyillä ei ole rajaa, kunhan ne ovat lyhyitä. Ja sitten tämä perinteinen lähestymistapa kaksi pohjakansasta kansallisesta parlamenteista, ehkä kaksi Euroopan parlamentista. Suhteellisuusperiaate vaatii tätä. Tässä kaikki, jonka haluaisin sanoa johdannonomaisesti ja varoituksena, siis älkää unohtakaa, että tämä menee verkkoon. Nyt niin antaisin puheenvuoron johtaja Enrico Fortille, joka sanoo, sanoo pari sanaa komission puolesta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Arvon Euroopan parlamentin kansallisten parlamenttien jäsenet. Ensinnäkin pyydän anteeksi ensimmäisen varapuheenjohtaja Timmermansin puolesta. Hän on silloin meille tullut paikalle, mutta hän tulee paikalle huomispäivänä. Lisäksi hän on muitakin suunniteltuja tapaamisia kansallisten parlamenttien kanssa lähiaikoina. Aivan lyhyt puheenvuoroni keskittyy ensiksikin siihen, että nyt ollaan komission toimikauden puolivälissä. Ja kun puheenjohtaja Juncker astui virkaansa, hän teki selväksi, että suhteet kansallisiin parlamenttiin ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta Eurooppa voidaan tuoda lähemmäksi kansalaista – Haluan nyt siteerata Rangelin mietinnön ensimmäistä lausetta, jossa hän toteaa, että Eurooppa-hanke ei ole toteutettavissa ilman parlamentteja. Tämä on yksinkertainen, mutta selvä totuus. Mitä tulee komission sitoutumiseen yhteistyön kansallisten parlamenttien kanssa tässä valossa? Heti mandaatin alusta lähtien on tehty lukuisia vierailuita, komissaarit vieraille, että eri paikoissa yli 500 kertaa. Puheenjohtaja Juncker antoi kaikille komissaarille tehtäväksi ojentaa, ojentaa kätensä kansallisten parlamenttien suuntaan. Hiljattain, kun unionin tilaa käsiteltiin syyskuun tätä koskevan puheen jälkeen Euroopan parlamentissa otettiin yhtä kansallisiin parlamenttiin ja sitten kun hyväksyttiin valkoinen kirja, silloin komissio Euroopan parlamentin kansallisen parlamentin kanssa järjesti koko joukon Euroopan tulevaisuutta koskevia keskusteluita saadakseen jonkinlaista ohjeistusta osvittaa komissiolle sitten kun se ensi syyskuussa jälkeen kerran pitää union tilaa koskevan puheenvuoronsa. Nähdäksemme ei ole tärkeää vain ja ainoastaan pitää yllä korkeanlaatuista yhteistyötä kansallisten parlamenttien suuntaan perussopimuksen velvoitteiden mukaisesti, vaan niin ikään Taustalla yksinkertainen syy. Kaikki, mitä hyväksytään EUn lainsäädännön osalta, tulee joka tapauksessa siirtämään kansalliseen lainsäädäntöön tai kansalliset parlamentaarikin pistävät lakia täytäntöön. Mitä varhaisemmassa vaiheessa saamme kansallisparlamenttiin mukaan yhteistyöhön, sitä paremmalta laki sitten näyttää, kun sitä pistetään täytäntöön kansallisella tasolla. Tietystikin olemassa virallisia väyliä, mutta myöskin käytännöllisiä väyliä, joiden kautta kansalliset parametrit saadaan läheisemmin mukaan siihen, mitä Euroopan tasolla tehdään. Yksi tapa on esimerkiksi toimia silloin, kun komission työohjelmaa suunnitellaan, eli sen kahden harjoitteen yhteydessä 2016 ja 2017. Ensimmäinen varapuheenjohtaja lähetti kansallisille parlamenteille pyynnön. Hän halusi kansalliselta parlamentilta palautetta ja siinä vaiheessa, kun komission työohjelmaa laaditaan, ja sitten kun sen eri osat alkavat saada muotoaan, tällä välin on useita mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua kansallisten ja komission välillä. Toinen tapa on tietystikin toimia jo ennen kuin yksittäisiä aloitteita ryhdytään muokkaamaan paremman lainsäädännön periaatteen mukaisesti. Kaiken lainsäädännön täytyy perustua julkiseen kuulemiseen ja osa tätä julkista kuulemu- kuulemista on juuri tämä yhteistyö myöskin kansallisten parlamenttien kanssa. Siihenkin vaiheessa parlamentit voi taas koon mukaan. Ja kun käydään poliittista vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa, pian todennäköisesti kesäkuussa tullaan saamaan vuotuinen toimintakertomus, joka koskee kansallisten parlamenttien kanssa tehtävää yhteistyötä. Siitä voidaan havaita, kuinka paljon enemmän kuin aiemmin on saatu lausuntoja kansallisilta parlamenteilta. 75 prosenttia on ollut kasvua viime vuodesta. Tämä on valtaisa kasvu. Ja tämä on erittäin myönteinen merkki. Tiedämme tätä erittäin myönteisenä. Tehkäämme nyt selväksi se, että kaikki lausunnot, jotka me saamme, olipa sitten kyse perustelusta lausunnosta tai muun tyyppisestä lausunnosta, ei pelkästään varmista sitä, että kansalliset parlamentit saada täyden tyhjentävän vastauksen, kun on kyse toisiaisuuskriteereistä tai muista teknisistä pyynnöistä, jota parlamentti on esittänyt kaikki näihin kyselyyn vastataan täysimääräisesti. Emme pidä tätä minkäänlaisena sanktiona tai moitteena, vaan pidämme tällaista erittäin myönteisenä panoksena, jonka avulla pystytään parantamaan lainsäädäntöä. Vihreästä kortista nyt en puhu pitkään, koska käsittääkseni täällä on lukuisia tilaisuuksia, mahdollisuuksia vielä keskustella tästä. Me katsomme vihreäkin korttia erittäin suopeella silmällä. Kyse on tällaisesta varhaisessa vaiheessa annetusta panoksesta kansallisen parlamentin suunnalta. Meillä on ollut tilaisuus, kuinka sanoisin, käsitellä kahta tällaista. Tämä oli erittäin myönteistä meidän työmme kannalta. Nyt en sano tässä vaiheessa enempää. Tietystikin haluan toivottaa teille kaikille – erittäin onnistunutta rakentavaa keskustelua. Tietystikin tulemme raportoimaan tästä eteenpäin ja kaikki ajatukset, jotka täällä tänään esitetään, ihan taatusti otetaan huomioon. Mekin odotamme erittäin rakentavaa ja myönteistä vuoropuhelua teidän kaikkien kanssa. Kiitos. Ja nyt Paolo Rangel. Ja hänen vuoksensa te olette täällä. Paolo Rangel. Ja puheenaika olisi maksimissaan 10 minuuttia. To be very brief. Yritän puhua lyhyesti. Aluksi haluaisin tietysti kiittää siitä, että kansallisten parlamenttien edustajat ovat tänään paikalla. Ja Václav Hampel ja Vanino Kiti ovat täällä. Ja sitten kertovat enemmän näistä asioista. Ja tietysti haluaisin kiittää entistä puheenjohtajaa hyvää ystäväämme Carlo Casinian, samoin Ludwig Dornia ja professoria Ingolf Pernicea. Hänkin on tunnettu eurooppalainen asiantuntija näissä asioissa. No sitten haluaisin vielä todeta, että minulla on aika paljon kokemusta näistä kysymyksistä – Edellisellä lainsäädäntökaudella olin kansanpuolueen varapuheenjohtaja, joka vastasi suhteista kansallisiin parlamentteihin. Eli olin mukana monta kertaa COSAC-kokouksissa ja muissa kokouksissa, joissa oli kansallisia parlamentteja mukana. Ja uskon, että meidän on tärkeää vahvistaa yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja tietysti myöskin Euroopan komission ja kansallisten parlamenttien välillä – mutta erityisesti täytyy ottaa parlamenttien kaksi ulottuvuutta huomioon, eli on Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Joskus ajatellaan, että on tällaista perustuslaillista kateutta kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla, erityisesti kun ajatellaan siis parlamentteja, mutta itse asiassa Euroopan unionin demokraattinen ulottuvuus riippuu täysin kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisestä yhteistyöstä ja siitä, millä tavalla pystytään ymmärtämään, että jos me teemme yhteistyötä, niin meillä on paljon tehokkaampi kanta, kun edustamme kansalaisiamme. Joten on hyvin tärkeää luoda hyvä yhteistyöilmapiiri. Näissä valmistelevissa asiakirjoissa on otettu esiin tiettyjä aiheita ja kysymyksiä, Ja meillähän on jo ollut hiukan yhteyksiä, mutta täytyy sanoa, että odottelemme teiltä vielä panostanne tähän kysymykseen. Ensimmäinen kysymys, joka on vähän suosittumpi, liittyy toissijaisuusperiaatteeseen. Eli meidän täytyisi nyt ymmärtää tarkkaan, miten voidaan paremmin valvoa toissijaisuusperiaatetta. Ja voisimme hiukan hioa sitten sitä, miten erilaisia toimivaltuuksia siirretään EUn tasolle tai kansalliselle tasolle. Ja täytyy sitten katsoa, miten toisensuusperiaatteeseen sopivat nämä alustavat testit mukaan. Eli tämä nyt on ehkä kaikkein tunnetuimpia kysymyksiä. No sen jälkeen pitää sitten tarkastella keltaista korttia, oranssia korttia me voisimme parantaa tämän järjestelmän hyödyntämistä. Ja meidän täytyy kyllä vielä hioa näitä eri välineitä, koska yksi ongelma tällä hetkellä liittyy siihen, että kahdeksan viikkoa tai jos tulevaisuudessa tätä pidennetään 12 viikkoon esimerkiksi, niin silloin kansallisilla parlamenteilla on tällainen viestintäväline keskenään ja he saavat käyttönsä näitä eri kieliversioita. Koska aina viestintä ei ole helppoa, koska tämä on jo julkistettu, mutta ainoastaan kansallisella kielellä ja sitten muilla kansallisilla parlamenteilla on hiukan ongelmia. Eli meidän täytyy miettiä näitä logistisia ja teknisiä kysymyksiä. Mutta on keskeisen tärkeää, että käymme vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa he voivat sitten olla mukana voimakkaalla tavalla Euroopan tason toiminnassa. No sitten täytyy miettiä suhteita Euroopan komission ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja haluaisin nyt kiittää Enrico Fortia ja varapuheenjohtaja Timmermansia, koska he ovat kiinnittäneet runsaasti huomiota näihin kysymyksiin. Eli tämä Barroson aloite on kasvanut kasvamistaan ja on aika selvää, että varapuheenjohtaja Timmermans on sitoutunut siihen, että saamme kansalliset parlamentit mukaan Euroopan tason toimintaan. No, tämä nyt on tietysti arviointi, josta voitte varmaan olla samaa mieltä. No, sitten tämä perusidea ei liity ainoastaan arviointiin, ja tilastotietoihin eri vaiheista, joita on toteutettu, vaan meidän täytyy myöskin miettiä, miten tulevaisuudessa tätä suhdetta voidaan parantaa. Ja meidän täytyy tässä asiassa miettiä paria kolmea seikkaa. Ensinnäkin, millaisia kokouksia meidän tulisi järjestää ja minkä tyyppisissä elimissä – Eli miten arvioimme kosakin tekemää työtä ja voitaisiinko siirtyä johonkin vielä tehokkaampaan. Meillä on nyt hyvin vanha ehdotus, joka on nyt tehty kansanpuoleessa, mutta että olisi eurooppalainen teemaviikko, jolloin kaikki parlamentit samaan aikaan Euroopan parlamentin kanssa käsittelevät yksinomaan eurooppalaisia kysymyksiä. Ja mielellään niin, että paikalla on sitten Euroopan parlamentin jäseniä kansallisissa parlamenteissa – eikä ainoastaan oman maan edustajia, vaan myöskin edustajia muista maista tai komissiosta. Eli tällainen teemaviikko, joka olisi samanaikaisesti järjestettynä kaikissa parlamenteissa, ja siellä voitaisiin sitten hiukan arvioida kyseistä vuotta Eurooppa-asioiden kannalta. Eli tällainen ehdotus on tehty. Sitten meillä on vielä tämä vihreä kortti ja punaisen kortin menettely. Ja vihreää korttia pitäisi vielä tarkastella, eli miten voidaan kansallisille parlamenteille antaa mahdollisuuksia tehdä aloitteita. Ja että olisi jotain, joka parlamentissa on jo käytössä. Eli voidaan esittää pyyntöjä komissiolle, jotta voitaisiin selittää, tai komissio osaa sitten selittää, miksi se ei halua tehdä aloitteita joissain tietyissä asioissa. Eli tämä siis oli vihreä kortti. Ja sitten punainen kortti. Sitäkin voidaan tarkastella. Siinäkin on mahdollisuuksia. Ja lopuksi sitten vielä yksi asia, joka on tärkeä, on se, että kehitämme sitä ajatusta, että jollain tavalla meidän pitäisi muuttaa tiettyjä menettelyitä kansallisissa parlamenteissa, jotta ne olisivat tehokkaampia, kun ne käsittelevät Eurooppa-kysymyksiä. Ihan konkreettinen esimerkki. Joskus kansallisten parlamenttien edustajat ovat huolissaan, koska he sanovat, että me menetämme toimivaltuuksia budjetti- ja rahoituskysymyksissä johtuen Euroopan talouden ohjausjaksosta. Ja monissa kansallisissa parlamenteissa talouden ohjausjakso, sitä ei oteta ollenkaan huomioon. Eli siellä on vanhat menettelyt budjetin osalta. Jos meillä on yleistä keskustelua budjetista ennen kuin esitellään tämä ensimmäinen asiakirja Brysselissä, eli jos me ennakoimme tätä, ja jos meillä olisi tällainen kansallinen kausi ennen tätä Euroopan talouden ohjausjaksoa, niin silloin voitaisiin käyttää paljon vaikutusvaltaa ja päätöksentekovaltaa kansallisten parlamenttien tasolla. Eli yritän nyt sanoa, että on tiettyjä aloitteita Euroopan tasolla, niin jos tehtäisiin pieniä muutoksia menettelyihin kansallisissa parlamenteissa, no tietysti jokainen voi olla tässä mukana tai päättää olla olematta mukana, mutta kansallisella parlamentilla voisi olla paljon aktiivisempi rooli – mitä tulee tämän tyyppisiin aloitteisiin. Ja tällainen vaikutelma siitä, että on menettänyt suverenisuutta, niin se olisi silloin hoidettu pois päiväjärjestyksestä. Ei nyt ole niin vaikeaa koordinoida kansallista toimintaa ja Euroopan tason toimintaa. Ja näin voisimme paremmin keskittyä Eurooppa-tason kysymyksiin. Eli tähän liittyy kattava kirjo eri kysymyksiä. Näistä kaikista on tietoa asiakirjoissanne, joten nyt sitten odottelemme teidän kantojanne ja käymme tätä vuoropuhelua, koska me voimme keskustella näistä asioista tulevina kuukausina ennen kuin hyväksymme tämän asiakirjan luonnoksen ja sitten sen jälkeen varsinaisen mietinnön. Ja kiitos vielä kerran siitä, että tulitte käymään tätä keskustelua kanssamme. Yes, Paula. Ja nyt Václav Hamp, Tsekin senaatista, ensimmäinen puhuja. Dear chair, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh... Kiitos kollegat. Käytän teknologiaa puhun selkä teihin päin. Mä otan näitä kasvani televisiosta. Toivottavasti se on hyväksyttävää. Haluaisin kiittää Rangelia. Suosituksista ja kiitos myös kutsusta. Esittäisin pari kommenttia sen pohjalta, mitä Tsekin senaatissa teemme. Ja miten me keskustelemme asiasta Tsekin EU-valiokunnassa. Osa kommenteista menee omaan piikkiini. Sanoisin myös, että Tsekin senaatilla on erilainen rooli kuin ylähuoneilla yleensä. Sillä ei ole kovastikaan valtaa budjetissa. Siksi kommenttini talouspolitiikan ohjausjaksoon eivät ole kovinkaan runsaita. Mutta pari kommenttia siitäkin. Haluaisin reagoida myös siihen, mitä sanottiin Mitä tulee näihin kansallisten parlamenttien EU-keskusteluihin? Ei niitä vedä mikään kilpailuasetelma Euroopan parlamentin suuntaan. Me arvostamme sitä suurta, suurta työmäärää, joka Euroopan parlamentti tekee. Meillä ei ole paljonkaan halua suurta osaa noista tehtävistä itsellemme ottaa. Päämotiivimme on EUn demokraattinen legitimiteetti – demokraattisen legitimiteetin parantaminen tai sen parantaminen, miten legitimiteetti ymmärretään. Tsekissä ainakin yksi ongelma on, että ihmiset ajattelevat, että ihmiset ajattelevat, että demokraattista legitimiteettiä vähemmän kuin tollisessa onkaan. Tässä minun motiivini ja legitimiteetin parantaminen on osa prosessia. Sitten pari vastausta näihin alustaviin kysymyksiin, jotka tekstissä oli. Tämä läheisyysperiaatteen kunnioittamisen tarkastaminen. Usein ajatellaan, että subsidiariteetin tarkastaminen on annettu parlamentin poliittisista syistä, ei juridisesti. Siksi kansallisten parlamenttien reaktio täytyy hyväksyä. Läheisyysperiaatteessa kysymys ei ole tiukkaan juridisesti määritellystä läheisyysperiaatteesta, vaan maiden poliittinen konteksti täytyy ottaa huomioon. Vaikka kysymys ei ole lähetysperiaatteesta kapeasti ottaen, ei tämä mitenkään vaarana lainsäädäntöä EU-ssa. Koska mitään vetoa ei ole, kansallisena parlamentteina me emme voi estää lainsäädäntöä, me emme voi merkittävästi hidastaa sitä, mutta voimme syventää keskustelua ja antaa paremman kuvan lainsäädännön toteutumisesta jäsenvaltioissa. Ja yhteydessä tähän lähestysperiaatetarkistukseen pitäisi sisältää sen tarkistaminen, onko komissiolla toimivaltaa toimia, ja oikeuspääristön tarkistaminen – jos EUlla ei ole oikeusperistaa toimia, siitä seuraa, että läheisyysperiaatetta ei noudateta. Joten tämä kysymys on sisäsyntyinen. Ja sitten läheisyysperiaate ja suhteellisuusperiaate yhdessä. Vaikka jos kansallinen parlamentti näkee ongelman pitkemminkin suhteellisuusperiaatteen noudattamisessa. Silti voi olla parempi tarkastella asiaa niin, että ne nähdään sekä subsidiariteetin ja suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta. Tässä ei ole mitään uutta. Yksi subsidiariteettitarkistukseen piirre on, että tarkastuksessa ongelma on, että kansallisparlamentit turhautuvat siihen, miten niiden perustelut kannat otetaan huomioon. Kysymys ei ole vetosta. Kansalliset parlamentit eivät voi kumota mitään. Mutta mahdollisen vaikutuksen parempi näkyvyys olisi hyödyllistä ja se parantaisi yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Kysymys ei ole lainsäädännön muuttamisesta kokonaisuudessaan. Missä johonkin pienen yksityiskohtaan vaikutetaan, silloin se olisi hyvä sanoa. komission reaktio näihin lausuntoihin on parantunut nykykomissiossa edelliseen verrattuna, mutta, mutta olisi paljon parempi mutta haluaisimme, että parlamenttien lausuntoihin reagoitaisiin vielä paremmin. Ja sitten oli tekninen kysymys. Tämä kauden jatkaminen joulun ja uuden vuoden aikaan. Tämä tarkastuskauden pidentäminen tuona aikana auttaisi. Komissio voisi hyvin helposti sen saada aikaan. osa sanoa. Tästä pätee myös poliittisen vuoropuheluun komission kanssa erityisesti. Erityisesti komission reaktiot eivät ole kauhean spesifejä ja toistavat jo sanottua. Vaikutuskomission politiikkaan ei ole selkeää. Olisi vaan, jos voitaisiin suoraan sanoa sitä vihreä kortti. Minusta tämä on hyvä aloite. Erityisesti demokratiavajien tai sen puutteen vähentämiseksi. Olemme yrittäneet ja olemme nähneet vähän onnistumisia, kun kansallisella parlamentilla on yhteisiä aloitteita uuden politiikan luomiseksi. Se tuo jotain tuloksia. Ja jos tällaista hyvää tahtoa olisi tulevaisuudessakin, tämä voisi toimia. Mutta en usko, että tämä mekanismi on olennainen EUn hyvää toimintaa varten. Emme ole nähneet kovinkaan paljon vihreä kortin ideoita. Niin se varmasti on tulevaisuudessakin. Tämä mekanismin olemassaolo ja tämä hyvä tahto, jota se ilmentää, on tärkeämpi tulevaisuudessa. Punainen kortti. Minä olen vähän pahoillani tästä. Olen pahoillani, että tämä punainen kortti idea on kadonnut keskustelusta Brexitin jälkeen. Jälleen on epätodennäköistä, että punaista korttia käyttäisiin usein sitä mekanismia, josta puhuttiin ennen Brexitia. Et uskon, että se käyttäisiin harvoin, mutta se fakta se fakta, että on jotain, jota voitaisiin aktivoida näin. Se parantaisi sitä, mitä parlamentit näkevät. Parlamentin toiminnan. Jos parlamentit löytävät samanmielisiä kollegoita muissa maissa, niin ne voisivat ne eivät lopettaisi, mutta ne saisivat neuvostan miettimään asiat uudestaan vielä kerran. Minä haluaisin nähdä jotain tällaista. Ennen Brexit-kansanäänestystä suunniteltu punainen kortti oli sikäli kiinnostava, että vaadittava kansallisten parlamenttien osuus oli 55. Se oli isompi kuin tämä veto oikeutta harjoittava vähemmistä neuvostossa on. Se, että tämä rakentavan se sillä on se vähän arvoa. Oikein mä että jos oikein ymmärrän, tätä ei voisi toteuttaa ilman perussopimusten uudelleen neuvottelua. Sitä kukaan ei luultavasti tällä hetkellä halua. kansallisella parlamentilla on tämä mahdollisuus nytkin, niin ei sopimusta varmaan kannata avata. sitä vähemmistöjen edustus kansallisessa parlamenteissa on kiinnostavaa. Että vähemmistöt esittäisivät kantansa, se kiinnostava kansa, mutta mä olen vähän pelottaa, miten sitä käytettäisiin, mutta, mutta näissä enemmistökannoissakin tällä hetkellä. Japanin toimintaa, kun ei lausumilla ole paljon vaikutustakaan. En osaa mitään vähemmistö, vähemmistöä kantoja hyödynnettäisiin. Yksi hommini oli se, että jossain määrin tätä jossain määrin tapahtuu nyt, koska parlamentin kaksi kamaria ovat poliittisesti koostumukseltaan erilaisia. Ne valitaan eri aikoina, mekanismi on erilainen. Joten alahuone edustaa poliittista enemmistöä, koska hallituksella puolueet ovat, hallituspuolueet ovat siellä enemmistössä. Ja neuvoston voisivat olla vähän erilaiset joten tämä on nykymekanismissa jo jonkun verran mukana. For the European semester, <laughs> as I say, I don't see myself as a, as a huge expert in this. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. En pidä itseäni sen asiantuntijana. So voi Miten se sitten vaikuttaa jäsenvaltioiden politiikkaan? Tässä demokraattista legitimiteettiä täytyy miettiä tarkkaan, mutta käytännössä on olennaista, hyvin tärkeää, että kansallisella parlamentilla on tarpeeksi aikaa keskustella maakohtaisista suosituksista hallitusten kanssa, ennen kuin neuvosto hyväksyy niitä. Mä että komissio pyrkii siihen. En käyttänyt aikani. Jätän loppukommentit keskusteluun. Eh, Mr. Hampel, I would like to... Kiitos Hampel. Nyt mennään kiitti Italian senaatista ja Euroopan valiokunnan puheenjohtaja. Si, grazie. <clears throat> grazie. Kiitoksia puheenjohtaja Hymner. Kiitoksia myöskin esittelijöille, Rangenille ja valiokunnan jäsenille tästä kutsusta. Nyt voimme käsitellä asioita, jotka ovat hyvin merkittäviä. Nyt on kulunut seitsemän vuotta siitä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan – Joten on ihan hyvä, että me käymme nyt keskustelua merkittävistä asioista tällä hetkellä. Meidän täytyy miettiä artiklan 12 muuttamista perustamissopimuksesta, eli kansallisten parlamentin pitää olla mukana vaikuttamassa EUn hyvään toimintaan. No nyt kun ajatellaan sitten tätä konkreettista tilannetta, jossa olemme esimerkiksi kansanpuolue, eh, kansanäänestys, joka johti siihen, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee EUsta – ja nyt on poliittisia voimia, joiden tavoitteena on irtaantua eurosta ja Euroopan unionista, ja lisäksi on vielä kansainvälisiä kysymyksiä, joista en nyt lähde sen enempää kertomaan, mutta Italian senaatissa olemme tehneet yhteistyötä kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin kanssa, jotta pystymme vahvistamaan Eurooppa-ajatusta ja jotta pystymme luomaan prosessin, joka on hiljattain vahvistettu Roomassa, kun perustamissopimuksen solmimisesta oli kulunut 60 vuotta. Solidaarisuus ja ihmisoikeudet ovat asioita, jotka ovat keskiössä työssämme. Meidän täytyy miettiä, miten pystymme saamaan EUn toimimaan paremmin ja tehokkaammin ja miten saamme kansalliset parlamentit mukaan tähän toimintaan. Olen kiitollinen Euroopan komission puheenjohtajalle Barrosolle siitä, että hän käynnisti poliittisen vuoropuhelun. Meidän pitää tarkastella Eurooppa-kysymyksiä kansallisissa parlamenteissa. Meidän pitää syventää tätä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Meillä on kokemuksia näistä asioista. Ja jos nyt ajatellaan vaikka tilannetta 50 vuotta sitten ja Euroopan toimintaa ja se, miten kansalaiset sen näkivät. Senaatin kaikissa valiokunnissa käsitellään Eurooppa-kysymyksiä ja erityisesti EU-valiokunnassa annetaan sitten alustavia lausuntoja koskien Eurooppa-kysymyksiä. Kansallisilla parlamentilla on mahdollisuus saada enemmän tietoa hallitusten toiminnasta Eurooppa-neuvostossa. Ja tämä pitää olla läpinäkyvämpää, kuten omassa parlamentissakin ennen kuin on Eurooppa-neuvoston kokous, niin neuvoston puheenjohtaja toimittaa tietoa kannoistaan. Ja sitten on esityksiä, jotka johtavat tällaiseen kannanottoon. Eli kaksi viikkoa sen jälkeen, kuin Eurooppa-neuvosto on kokoontunut, niin siitä toimitetaan tietoa valiokunnille. Mutta on hyvin tärkeää, että tiedämme avoimesti, mitä neuvostossa tapahtuu. Ja näin on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön eurooppalaisia säädöksiä monissa jäsenvaltioissa. Italian senaatti on heti käyttänyt hyväkseen tätä poliittisen viestinnän kanavaa. Ja Italian hallitus on sitoutunut, ja meidän täytyy nyt katsoa, millaisia ehdotuksia liittyy tähän asiaan, kun ajatellaan mitä esittelijä on ehdotellut, koska nyt on tärkeää, että pystymme kunnolla vahvistamaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välistä vuoropuhelua. Meidän täytyy saada takaisin kansalaisten luottamus. Ja aikaisemminkin, kun olen käynyt Brysselissä, olen puhunut parlamentin vastuuhenkilöiden kanssa ja he ovat tukeneet tällaista lähestymistapaa. Ja täytyy ottaa huomioon tämä uutuus, josta Euroopan parlamentti viesti muutama päivä sitten. Eli kun täällä käsitellään erilaisia lausuntoja, mietintöjä, ja kun <clears throat> niitä käsitellään myös kansallisissa parlamenteissa, niin tämä on yksi tapa vahvistaa yhteistyötä lainsäädäntökysymyksissä. Ja kuten esittelen ehdottanut, niin meidän pitäisi vieläkin vahvistaa näitä yhteyksiä esimerkiksi käyttämällä videokonferensseja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, kun kyse on asioista, joita pitää käsitellä yhteisvoimin. Ja sitten on asioita, jotka liittyvät kansalaisten perusoikeuksiin, terveydenhuoltoon, ympäristöön, yksityisyyteen, maahanmuuttoon ja niin edelleen. Italian senaatin kamareissa on käynnistetty ensimmäisiä vihreän kortin pilottihankkeita. Se liittyy esimerkiksi elintarvikkeiden haaskaukseen, yritysten yhteiskuntavastuuseen. Tämähän on sellainen ehdotus, johon me olemme todellakin paneutuneet innolla. Ja nyt kun meillä on tällainen myönteinen demokraattisen osallistumisen väline kansallisissa parlamenteissa, niin nyt voimme käydä vahvempaa poliittista vuoropuhelua. Mielestäni tämän pitää olla epämuodollinen menettely, mutta vihreän kortin järjestelmää tulee kehittää. Tämä on myönteinen tapa olla estämättä päätöksentekoa Euroopan tasolla, vaan tällä tavalla pystytään tekemään yhteistyötä Euroopan toimielinten kanssa asioissa, jotka ovat yhteisen edun mukaisia. No sitten Tsekin tasavallan senaatin edustajalle sanoisin, että olen eri mieltä siitä, mitä hän sanoi punaisesta kortista. Perustamissopimuksen mukaisesti kansalliset parlamentit ovat mukana vaikuttamassa Euroopan unionin hyvään toimintaan. Ja jos niiden lähestymistapa on sellainen, että ne eivät pysty olemaan tässä yhteistyössä rakentavalla tavalla mukana, no punaisella hän on tietysti kielteinen estävä rooli. Niin toistaisin, että meidän kannaltamme on keskeistä, että käydään poliittista vuoropuhelua. Eli saattaa olla kamareita, jotka ovat hyvin kriittisiä tiettyjen eurooppalaisten ehdotusten suhteen. Ja näissä arvioinneissa Euroopan parlamentti ja muut Euroopan toimielimet voivat sitten käsitellä näitä asioita syvällisemmin, mutta yhteinen etumme Euroopassa on se, ettemme estä päätöksentekoprosesseja. No sitten meillä on tämä toissijaisuuteen liittyvä valvontamekanismi. Monet kansalliset parlamentit ovat nyt tarkastelemassa Eurooppa-kysymyksiä, mutta tämä on kuitenkin väline, joka tarjoaa rajalliset toimintamahdollisuudet komissio on rajoittanut keltaisen kortin käyttöä. Sitä kauttahan voidaan ottaa esille hallitusten poliittisia kantoja ja varmistaa, ei ole rikottu toisiasuusperiaatetta. Ja sitten, kun ajatellaan yhtäältä sitä, kuinka valtavat mekanismit liittyvät pöytäkirjaan kaksi, ja sitten meidän täytyy enemmän keskittyä kysymyksiin, jotka liittyvät siihen, että keskitymme tärkeimpiin aiheisiin. Mutta toistan vielä, että meistä on keskeisen tärkeää, vahvistan vielä tämän, että meidän täytyy käydä poliittista vuoropuhelua. Tällä hetkellä perussopimuksissa ei ole puhuttu siitä, että laajennettaisiin ammattiliikkeiden roolia kansallistasolta Euroopan tasolle. Ja sitten EU-tuomioistuin on tehnyt päätöksen, joka selventää tätä asiaa. Eli mielestäni olisi järkevämpää, että käytämme Euroopan tason välineitä silloin, kun niissä on eurooppalaista lisäarvoa No sitten toiseksi viimeinen asia. Liittyy kokemuksiin, joita valiokunnilla on. Siellä on jo tiettyjen vuosien ajan tehty yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Puhuin tästä näistä PESC- ja PED-konferenssista, sitten budjettikonferenssista, Europolin valvontakomiteasta. Siellä on ollut edustajia myös Euroopan parlamentista. Eli asia, jota meidän täytyy nyt pohtia, on se, miten nämä valiokunnat, jotka jo nyt tekevät yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, niin miten tässä yhteistyössä ja kun näitä näitä tuloksia, niin nyt ei pidä katsoa ainoastaan, keitä näissä eri valiokunnissa on jäseninä, vaan täytyy miettiä, millä tavalla pystytään saamaan mukaan kansalliset parlamentit. No, viittasinkin jo tähän asiaan, eli kun ajatellaan kumppanuutta, niin Kyse ei ole mitenkään siitä, että kansalliset parlamentit olisivat jotenkin kolmas kamari Euroopan parlamentin rinnalla. Meidän täytyy miettiä neuvoston puheenjohtajuuskausia ja sitten Euroopan parlamentin jäseniä eri jäsenvaltioista. Meidän täytyy käsitellä tärkeitä kysymyksiä Euroopan tasolla esimerkiksi nyt Maltan puheenjohtajakaudella asia, jota on viety eteenpäin ponnekkaasti, liittyy maahanmuuttokysymyksiin Välimerellä. Tähän on otettu mukaan kansallisia parlamentteja monista jäsenvaltioista. Ja tämän viikon lopulla Sisiliassa sitten tarkastellaan tilannetta ja katsotaan, millaisia ongelmia on tämän ilmiön hallinnoinnissa. Tämähän koskee kaikkia Euroopan kansalaisia. Ja meidän täytyy sitten ihan konkreettisesti tarkistaa, millaisia arvoja meillä on, esimerkiksi solidaarisuus, ihmisarvo. Nämähän liittyvät ihmisoikeuskysymyksiin, joihin Euroopan unioni perustuu. Ja lopuksi, no ehkä tämä nyt ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta ei meillä ole mitään yhtä vastausta kaikkiin näihin ongelmiin. Olen samaa mieltä esittelijän Rangelin kanssa siitä, että meillä voisi olla vähintäänkin yksi eurooppalainen teemaviikko kansallisissa parlamenteissa. Ja silloin siellä olisi mukana kansallisia parlamentin jäseniä, Euroopan parlamentin jäseniä, Euroopan komission edustajia. Koska yksi ongelma, joka meillä, tai ainakin minulla on, liittyy siihen, että kun käsitellään tiettyjä asioita valiokunnissa, eurooppalaisia kysymyksiä erilaisissa valiokunnissa, ja sitten nämä, kun täytyy katsoa näitä suhteita Euroopan tason toimielimiin ja Euroopan parlamenttiin. Mielestäni tämä esittelijän ehdotus voisi johdattaa meidät ihan oikeaan suuntaan. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy eri oikeuksiin, joita Euroopan parlamentilla ja kansallisella parlamenteilla on, kun ajatellaan oikeuteen, vapauteen liittyviä kysymyksiä. Tähän on kohdistunut paljon kritiikkiä ja monet artiklat perussopimuksesta eivät ole toteutuneet, jos ajatellaan vaikka sääntöjä, jotka liittyvät siihen, miten arvioidaan eurooppalaista politiikkaa oikeuden, sisäasioiden alalla ja miten pystytään arvioimaan sitten Eurojustin toimintaa ja Europolin toimintaa nämä artikla 85 ja 88 perustamissopimuksesta. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien pitää miettiä tavoitteitaan ja miten voidaan nämä viiveet saada hoidettua ja miten voidaan jäsennellysti käydä tai tehdä yhteistyötä, jotta voidaan taata kansalaisten oikeuksien kunnioittaminen. Kun puhutaan menettelystä lainsäädäntötyössä ja hyvistä yhteyksistä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, niin mielestäni tämä on juuri tärkein asia. Eli kansalaisten oikeudet, heitähän me edustamme täällä parlamentissa. Ei heillä ole mitään lobbareita tukenaan. He vain pyytävät, että parlamentit tekisivät työtä, jotta voisimme vahvistaa kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin. Kiitos. Thank you, uh, Senator Kitty, very much. I would like now to... Paljon kiitoksia. Nyt asiantuntijat vasti korottaa esitykset 10 minuuttiin. Sättäisi puheaikaa muille. Ja ensiksi Karla Casini. Kiitoksia paljon. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Minun puheenvuoroni perustaa syntyi edellisen parlamentin aikana aiempien mietintöjen pohjalta, joita annettiin 97 vuosien 2002 ja 2009 vuosina. Brokin mietintö ja myöskin Napolitanan mietintö ovat minun pohdintojeni taustalla. Lisäksi minun kokemusta Kosakin toiminnasta ja perussopimusvaliokunnan työstä, jossa on ollut mukana kaikkia kansallisiakin parlamentteja myöskin edellisellä parlamentin toimikaudella silloin tätä yhteistyötä jo harjoitettiin. Tämä sitten kirvoitti monia mielipiteitä, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Periaatteessa käymme keskustelua kriisin hetkellä. Kriisin yhteydessä kansallisten parlamentin rooli korostuu. Ensimmäinen kysymykseni. Millaista yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä käydään? Lissabonin sopimuksessa tämä yhteistyö mainitaan ja myöskin sen pöytäkirjassa. Olen hyvin paljon pohtinut ja usein pohtinut artikla 12 perussopimuksessa, Lissabonin sopimuksessa. Siellä todetaan, että kansalliset parlamentit osallistuvat aktiivisesti Euroopan unionin toimintaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tietystikin perussopimus edellyttää sitä, että kansalliset parlamentit eivät vain ainoastaan nopeasti pistä täytäntöön EUn toiminnan tekemiä päätöksiä, vaan myöskin ne myötävaikuttavat integraation edistämiseen. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, johon täytyy saada vastaus. Ja tästä herää kysymys, joka liittyy koko Euroopan unionin konseptiin, käsitteeseen. Integraatioprosessia ei ole vielä saatu saatettua päätökseen. Lissabonin sopimuksessa todetaan, että kyse on askel eteenpäin kohti integraatiota, artikassa 1 siis. Tämä ei kuitenkaan sanota yhtään mitään lopullisista tavoitteista. Perussopimus ei sano tästä mitään. Se puhutaan vain yhä läheisemmästä unionista. Yhä läheisempi unioni ei viittaa niinkään siihen, mihin tavoitteeseen halutaan, vaan siellä puhutaan enemmän menetelmistä. Tämä menetelmä täytyy olla demokraattinen ja sen täytyy vastata kansallisten tahtoa. Mikäli tarkoituksena on saada aikaan poliittinen unioni, joka on federalisten luonteeltaan, silloin tietystikin tarvitaan myöskin toinen kamari Euroopan parlamentin ö, lisäksi suoraan vailla valittu toinen kamari. Demokratian periaate taas tarkoittaa sitä, että se mitä nyt nähdään on oikeastaan toinen kamari, neuvosto nimittäin. Neuvostolla pitäisi olla demokraattista valtaa ja demokraattisempi ilmentymä se toinen vaalilla valittu kamari, joka koostuisi jäsenvaltiosta kenties. Mutta mikäli toisaalta ajatuksena on, että halutaan luoda byrokraattinen unioni, jonkinlainen verkosto ikään kuin, niin että vain yhdistettäisiin eri että silloin kansallisilla parlamentilla pitäisi olla enemmän valtaa. Niillä pitäisi olla mahdollisuus ottaa tiettyä etäisyyttä Eurooppaan, joka yhdentyy yhdentymistään. Joten äh, meidän täytyy löytää jonkinlainen kultainen keskitie näiden kahden viisin välille. Demokratian periaate tarkoittaa sitä, että se mitä me näemme toisena kamarina, eli neuvosto, voisi parhaassa tapauksessa olla kansan tahdon ilmentymä. Euroopan parlamentin pitäisi voida valvoa eri ministerien toimintaa esimerkiksi meidän pitäisi vaatia sitä, että tästä tehtäisiin institutionaalinen rakenne. Italiassa tällainen ei jo on. Eri jäsenvaltioissa pitää olla tämä sama rakenne. Eli nyt tarvitaan todellakin keskustelua parlamentissa ennalta, mutta myöskin jälkikäteen. Ansio, joku ministerineuvosto kokoontuu. Näin kunkin maan edustajat voisivat noudattaa kansaistensa tahtoa. 13. kesäkuuta 2009 Saksan perustuslakituomioistuin antoi päätöksensä joka liittyy Lissabonin sopimuksen ratifiointiin. Tuomioistuin totesi, että unionin täytyy etsiä legitiimettä kansallisesta parlamenteista ja kansallisen suverenisuuden pohjalta tehdä työtä. Ja mikäli lainetaan unionin valtaoikeuksia, tämä edellyttää sitä, että kansallisten parlamenttien täytyy tämä hyväksyä. Ja lisäksi täytyy nuorta perussopimuksia ja sen säännöksiä. Meillä on Italiassa laki, joka on kodifioinut ja tehnyt muodolliseksi tämän yhteistyön neuvoston ja parlamentin välillä niin, että voidaan neuvosto parhaimmalla mahdollisella tavalla noudattaa kansalaisten tahtoa. Tärkeä kysymys on kuitenkin se, että Euroopan perustuslainen arkkitehtuuri tarvitsee kansallisia parlamentteja, varsinkin kun muokataan eurooppalaista tietoisuutta ja mielipidettä. Eurooppa täytyy tuoda lähemmäksi kansalaista niin että ihmiset tuntevat kuuluvansa unioniin ja kansallismielisyydestä päästään yli ja nopeasti voidaan edetä integraation tiellä. Kansalliset parlamentit voivat operoida ja tiedottaa paljon laajemmin kuin mitä Euroopan parlamentti. Usein menneisyydessä olen puhunut juuri tästä käänteisestä toissijaisuusperiaatteesta – Valtiot eivät itse voi tehdä kaikkea, joten Euroopan parlamentin täytyy puuttua ja päinvastoin. jotin asioita ei voida tehdä Euroopan parlamentissa ja siksi ne täytyy tehdä kansallisissa parlamenteissa. Tämä pätee erityisesti eurooppalaiseen tietoisuuteen. Pyrin pitämään puheenvuoroni melkoisen lyhyenä ja ytimekkäänä, joten siirryn nyt käsittelemään punaisen kortin menettelyä. Sehän lanseerattiin vuoden 1995 jälkeen parlamentin erotuksesta. Meidän ei pitäisi kuitenkaan hyväksyä tätä punaista korttia, koska se luo vain hämmennystä. Kansalliset parlamentit voisivat saada kolmannen kamarin luonteen, ja on monia syitä, miksi tämä ei ole suotavaa. Artikla 12, joka liittyy kansallisten parlamenttien osallistumiseen Euroopan rakentamiseen. Olette kaikki tietoisia tästä artiklasta, joten en sitä täällä nyt enempää jankuta, mutta olisi erittäin tärkeää, että tarkastelemme tätä hyvin monimutkaista ja pitkää luetteloa, jossa mainitaan erilaisia välineitä, joiden kautta voidaan jo nyt tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy siis jatkaa vuoropuhelua. Meidän täytyy järjestää näitä kokouksia, joita pidetään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä. Siellä voi olla mukana esimerkiksi myöskin neuvoston puheenjohtaja. Ja meidän täytyy muistaa myöskin valiokunta tai kokoukset komission kanssa. Kosakon on toiminut vuodesta 1989 ja siitä on puuttu Lissabonin sopimuksessa. Ja kuten tiedätte, se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja Kosakin puheenjohtajilla on lisäksi vielä kaksi muuta kokousta vuodessa. Sitten parlamentin välinen konferenssi, jossa käsitellään talouskysymyksiä. Siellä mukana on kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamenttien, talousrahasioiden ja budjettivaliokuntien edustajia. Bratislavassakin puhuttiin tästä asiasta ja parlamenttien puhemiehet päättivät siitä, että luodaan Europol-konferenssi. No, nämä välineet ovat kyllä riittäviä. En usko, että tarvitaan mitään lisää. No niin, meidän täytyy nyt katsoa, miten voidaan paremmin hyödyntää sitä, mitä on jo olemassa. Ajatellaan nyt vaikka kosakia, koska tämähän meitä nyt erityisesti kiinnostaa. Sitten jos luodaan uusia konferensseja, niin se sitten aiheuttaa ongelmia kosakin identiteetin osalta. Ei nyt voida vain sanoa, että meidän täytyy määritellä nyt toiminta-ala näille konferensseille. Se voi olla yleinen. Siellä voidaan tarkastella kaikkia eri aloja, kun ollaan matkalla kohti yhdentymistä. Eli katsotaan, mikä nyt on EUn tilanne eri aloilla. No en nyt puhu tästä toisiaisuusperiaatteesta, siitä puhuvat muut. Mutta meidän täytyy nyt miettiä tätä vihreän kortin järjestelmää. Olen aina sanonut, että toissijaisuuden valvonta, johon mielestäni liittyy myöskin oikeasuhtaisuuden periaate, Tästähän on puhuttu perustamissopimuksissa ja tätä karttaa voidaan käyttää myöskin tässä mielessä. Mutta Meidän ei pidä nähdä toiseisuusperiaatetta jarruna, vaan se on yhteistyöväline. Meidän ei pidä luoda mitään muureja tai esteitä erilaisille kannoille. No, näitä keltaisia ja oranssia kortteja on käytetty hyvin vähän, muistaakseni kolme kertaa kaiken kaikkiaan. Mutta hyvin paljon huomioita on tullut kansallisista parlamenteista – ja noin 400 on ollut perusteltuja lausuntoja. Ja Euroopan toimielimissä niitä on tarkasteltu ja niihin on annettu vastaus. No nyt sitten artiklan 12 mukaisesti Euroopan parlament, eh, kansallisten parlamenttien pitää tehdä aktiivista yhteistyötä. Mutta jos ei muuteta perussopimuksia, niin sitten meidän pitää paremmin ottaa huomioon nämä perustelut lausunnot. Meidän täytyy saada aikaan lähentymistä kansallisten parlamenttien välille. Ja sitten tämä voidaan ottaa huomioon myöskin, jos komissio ei toimi. Eli tällä tavalla voitaisiin tehdä aktiivista yhteistyötä Euroopan rakentamisessa. Voisimme lähestyä Euroopan kansalaisia. Ja kansalaisethan voivat itsekin pyytää, että laaditaan näitä perusteltuja lausuntoja. Meidän täytyy nyt tarkastella näitä niin sanottuja vihreitä kortteja, ja perusteltuja lausuntoja, jotka vielä eivät ole riittävästi käytössä. Ja meidän täytyy varmistaa, että niistä tulee näitä vihreitä kortteja kosakissa, jotta niitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. No, tähän liittyy kyllä sitten yksi ongelma tähän vihreään korttiin. Olisi vaikea kuvitella, että vihreällä kortilla olisi laillisesti, juridisesti sitova luonne. Tämä voi se johtaa siihen, että toimivaltuudet, toimivaltuuksen väliset rajat ovat hieman hämärät. Meidän täytyy siis käynnistää keskustelu tästä asiasta. Ja meidän täytyy muistaa myöskin aloitteet Euroopan parlamentissa. Tällä hetkellähän lähes yksinomaan komissio pystyy tekemään näitä asioita. Ja tästä voitaisiin keskustella, koska kansallisessa parlamentissa myös parlamentin jäsenet voivat tehdä näitä aloitteita. meidän täytyy katsoa, kuinka paljon näitä esityksiä tulee ja kuinka monia niistä voidaan käsitellä ja kuinka monia ei. Tämä on vakava ongelma, joka täytyy ottaa mukaan näiden asioiden tarkasteluun. No tämä aloiteoikeus ei tarkoita, että niistä tulisi mitään sitovia sääntöjä, vaan se tarkoittaa vain sitä, että asioita käsitellään, ne voidaan sitten myöskin hylätä. Mutta meidän pitäisi löytää kompromissi. Ja komissio voisi vähän toimia ikään kuin suodattimena näiden vihreiden korttien suhteen. Mutta komissiolle ei pitäisi kuitenkaan antaa mahdollisuutta estää näiden aloitteiden käsittelemistä. Olen nyt käsitellyt näitä kysymyksiä yleisellä tasolla. Mutta haluaisin vielä todeta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välisestä suhteesta ja poliittisten puolueiden tilanteesta. Mielestäni tämä yhteistyö Euroopan ja kansallisen tason välillä on tehokkaampaa, jos meillä on todellisia poliittisia puolueita Euroopan tasolla, kuten on todettu säännöksiä, jotka liittyvät eurooppalaisten puolueiden rahoittamiseen ja säätiöihin. Eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla myös kansallisissa parlamenteissa saattaa olla samantyyppisiä poliittisia tavoitteita. Ja meidän täytyy miettiä näitä strategisia suuntaviivoja ja meidän täytyy toimia samanaikaisesti monella tasolla Euroopassa – ja tällä tavalla voimme saada aikaan järjestelmän, jossa kansalliset parlamentit ovat mukana tässä toiminnassa. Meidän pitää parantaa tätä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ehkä meidän pitäisi paremmin säädellä näitä kokouksia kansallisten parlamenttien kanssa. Euroopan vaaleissa, kun nimettiin puheenjohtaja, niin siellä otettiin huomioon vaalitulokset. Ja toiseksi meidän pitäisi luoda ylikansallinen luettelo, mutta tähän liittyy nyt kaksi kysymystä. Tätä asiaa täytyy nyt käsitellä enemmän. Yhtäältä kun ajatellaan puheenjohtajakysymyksiä, niin silloin voitaisiin ottaa kansalaisten toiveet huomioon heidän äänestyskäyttäytymisensä. Ja no sitten, että olisi tällainen ylikansallinen kiintiö. No, siihen liittyy hyvin paljon ongelmia. Mutta Brexitin jälkeen meidän täytyy miettiä näitä paikkoja, jotka vapautuvat, annetetaanko ne sitten tälle ylikansalliselle listalle. Eli tällä tavallakin voitaisiin vahvistaa suhteuksia, äh, suhteita Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä. Kiitos. Eh, eh, Kiitoksia, Kasini. Ja seuraavaksi Ludwig Dorn. Hän puhuu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 aiheesta, joka minulla on annettu läheisyysperiaatteen kansalliset parlamentit. Ja aluksi jakaisin teidän kanssa johtopäätökseni. Yhteistyön luominen yhteisen instituutioiden kesken Euroopan parlamentin ja komission kesken ja kansallisten parlamenttien kanssa – siellä on toisiasuusperiaate tai, tai siihen perehtyminen. Se on aika rajoitettua. Minun mielestäni me olemme saavuttaneet aika paljon sen kortin kautta. Mitä me vielä me voisimme tehdä? periaatteen edistämiseksi. En usko, että voimme mennä kauheasti pitemmälle. En nyt yritän perustella, miksi näin ajattelee. Ajatellaanpa kolmea tapausta jossa keltaista korttia on käytetty. Ja analysoidaan kansallisten parlamenttien argumentteja ja komission vastauksia. Me näemme selvästi, että läheisyysperiaate ei ollut ongelma. vaan kansalliset parlamentit viittasivat toissijaisuusperiaatteeseen, mutta myös suhteellisuusperiaatteeseen ja myös valtaoikeuksien siirtämisperiaatteeseen. Sitten pahimmiltaan he eivät pitäneet siitä, mitä komissio ehdotti. Heidän eivät pitäneet tiedotuksen sisällöstä. Ja se ilmaistiin tässä keltainen kortti järjestelmässä – se ilmaistiin toissijaisuusperiaatetta käyttävällä kielellä, koska muuta mahdollisuutta ei ollut. Koska näin asiaan rakenteistettu sopimuksen puitteissa. Eli se, mikä sanottiin, oli eri asia kuin se, mistä keskusteltiin. Haluaisin myös mainita toiseisuusperiaatteen rajoitteista. Meillä on ongelma. Komissio ei koskaan sano, että se on mennyt pitämällä, kun toissijaisuusperiaate sallii, koska komission sopimusten noudattamisen partia, eikä kukaan silloin sellaista sanoa, että olisi ylittänyt valtaoikeutensa. Joten sen sanominen kansallisen parlamentille, että olette oikeassa, merkitsisi poliittisesti ja moraalisesti, että että siinä komissio vetää se mattoa itsensä alta, sahasi oksainsa ja mikään poliittinen elin niin noin tein. Joten seuraava huomioni on miksi me voi odottaa paljonkaan enempää tosiasuusperiaatteen parissa tehdystä työstä. toisiosperiaatteen valvonta ovat tällaisia mustavalkoisia tilanteita. Joku noudattaa periaatetta tai joku ylittää sen. Se ei ole mikään win-win tilanne, vaan nollasumma peli. Joko voittaja, joku häviää. Ja voittaja on komissio, koska se on sekä syytetty että tuomari. Ja häviäjä on kansallinen parlamentti. Ja tämähän on turhauttavaa. Nämä esittelijän neljä kohtaa, niistä sanoisin, että pitäisi siirtää huomio enemmän huomiota suhteellisuusperiaatteeseen, koska se ei luo voittajia häviöjä. Tässä on mahdollisuus tehdä trade ja yksi puoli tekee kompromissin. Toinen osapuoli ei saa ihan kaikkea mitä haluaisi. Mutta lopputulos on parempi, joten siirrymme siinä kohti suhteellisuusperiaatetta. Pitäisikö nyt antaa puheenvuoro seuraavalle pohjalle? Minun pitäisi puhua. Mä halusin katsoa loppuun nämä kymmenen minuuttia, niin muistutan yhdestä asiasta vielä. Tämä on asia, missä parlamentilla voisi olla merkittävä rooli. jos ajatellaan parlamenttia ja suhteellisuusperiaatteen painottamista tosiasuusperiaatteen sijasta, niin siinä eurooppalaisten instituutioiden pitää, ne ovat sellaisia, että ne eivät ole sillä lailla luonnollisesti eristettyjä kuin kansallisparlamenteja. Euroopan unioni on tällainen quasi-imperiumi selkeästi ajatellen. Sillä on napa. Ja sillä on yhteyksiä periferiaan, mutta tavallaan tätä ympyrän periferiaa kehää ei ole. Meillä on vahva keskusta ja jotakin yhteyksiä ulospäin, mutta nämä kytkökset ulospäin eivät luo mitään ympyrää kansallisten parlamenttien kesken, koska kansallisparlamenttien luonnolliset rakenteet ovat sellaisia, niitä koalition tekokyky on sellaista, koskaan asioita, joista voidaan olla eri mieltä, mutta mitään blokkeja ei ole. Meillä on jonkinlainen konflikti, eikä se välttämättä ole rakentava. konflikteja pitäisi lakasta maton alle vain ottaa esille. Silloin ne integroivat eivätkä ole tuhoaisia. Ja Euroopan parlamentti ylittämällä tämän kansallisten parlamenttien eristöneisyyden ja luomalla vahvemman navan, se voisi integroida Uh, very much, uh, uh Kiitoksia, Don, tästä mielenkiintoisesta ehdotuksesta. Sitten seuraavaksi Ingolf Pernice, Humboldt-instituutin johtaja. Ja kyse on jäsennellystä poliittisesta vuoropuhelusta ja kansallisista parlamenteista. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Salin, että, että puhun saksaa. Se on helpompaa. Ja uskon, että tulkkeillekin on helpompi tehtävä, koska he tulkkovat autenttisesta puhetta. Ensin haluaisin lämpimästi kiittää herra Rankelia, Rankelia erittäin mielekkäästä tehtävän asettelusta, kun hän pyrkii paneutumaan tämän ongelmatiikkaan. Kenties ensimmäinen lausuma on tietyn tyyppinen varoitus. Eurooppalainen demokratia saattaa olla vaarassa, siksi olisi tärkeää tehdä selvä rajanveto sen osalta, kuka tekee mitä ja kuka mistäkin vastuussa. Kun me puhumme parventiväisestä vuoropuhelusta, ja yhteistyöstä parlamentin välillä. Samassa yhteydessä täytyy varmistaa, että paremmin ja vahvemmin ollaan selvillä vastuualueista niin, että mitään häilyä käsitystä ei ole siitä, kuka vastuu mistäkin. Joseph Weiler on todennut, että huono poliitikot pitäisi pikkuhiljaa heittää pois kuvioista. Kuinka voidaan huonot poliittiset pois Euroopan politiikasta ja muutenkin politiikasta? Miten voidaan varmistaa, että ne, jotka ovat äh, vastuussa vääristä teoista, myöskin niistä vastaa? Tämä on monimutkainen kysymys, koska kun parlamentit kokoontuvat, äh, kukin parlamentiirikko on vastuussa monista asioista päätöksentekijöinä. Tämä on tällainen sekalainen foorumi. Ketensä äh, Toisaalta on tärkeää, että parlamentaarinen voima Euroopan unionissa vahvistaa demokraattista valvontaa. Siitä ei epäilystäkään, että tämä on tarpeellista, demokraattisen valvonnan vahvistaminen. Ensimmäinen yleisempi huomio. Minun nähdäkseni edelleenkin voidaan havaita, että jäsenvaltioissa, erityisestikin kansallisten parlamenttien rooli on sellainen, että se ei kehitty kansallisten parlamenttien käsitys omasta tehtävästään, siitä mitä varten ovat olemassa, eivät millään tavalla, tämä ei millään tavalla seuraa ylpeästä kehitystä. Tämä on suurelta osin poliittinen kysymys. Tämä koskee kansalaisia. Kansat näkevät, että Brysselistä käsin päätöksiä tehdään. Ja mikäli pitää paikassa, mitä liittovaltion tuomioistuin sanoi, ja mitä lukee perussopimuksessa kymmenen että alistukset edustettuna neuvostossa ovat vastuussa kansallisille parlamenteille ja kansallisille kansalaisille, jäsenvaltojen kansalaisille. Sitten ei voi enää ymmärtää, miksi sitten vaalikampanjan yhteydessä kansallisella tasolla eurooppalaiset aiheet, se halutaanko Eurooppa vai ei, ei siis se teema, vaan asiateemat, eivät käytännössä näyttäydy millään tavalla. Kansallisuuden tuomioistuin totesi, että legitiimistui kansallisilta parlamenteilta, kun ministerit toimivat Brysselissä, mutta kansallisessa vaalikampanjassa meillä ei millään tavalla ratkaiseva eurooppalainen politiikka on politiikka, jota pitäisi harjoittaa myöskin kansallisella tasolla. Ja hallitukset tekevät päätöksiä Brysselissä, varsinkin neuvostossa, kun annetaan poliittisia suuntaviivoja, niin kuka sitten valvoo neuvostoa? Kansalliset parlamentit, muuten ei kukaan valvo. Ja tässä on ongelma. Tästä kenkäporista on ensin tulla tietoinen tästä. Ja tietoisuuden lisääminen kansallisessa parlamentissa ja myöskin kansallisessa parlamentin tietoisuus siitä, että heillä on vastuuta Eurooppa-asioista, se, tätä puolta pitäisi vahvistaa. Ja tässä Euroopan parlamentti ja yhteistyö komission ja neuvoston suuntaan edellyttävät sitä, että vahvistetaan parlamentaarista valvontaa. Ja tässä mielessä katson, että on erittäin tärkeää, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti tekevät läheistä yhteistyötä. Sitten kolmas alustava huomio. Toissijaisuusperiaate. Joskin kun on kyse toissijaisuusperiaatteesta, tämäkin suhteen liittyy hyvin paljon väärinkäsityksiä. Yleisesti, niin kuin aiemminkin, tätä käytetään jonkinlaisena välineenä – kansallisissa parlamenteissa, joilla halutaan vastustaa eurooppalaista politiikkaa ja vastustetaan sitä, että Eurooppa vie meiltä viimeisenkin toimivallan. Tämä on täysin väärä käsitys tilanteesta. Toissijaisuusperiaate on arkkitehtoninen periaate Euroopan unessa ja legitiimiden pohja edellytys Euroopan politiikan legitiimiden ylipäänsä Nimittäin se, että Euroopan tasolla tehdään niitä asioita, joita jäsenvaltioiden tasolla ei voida tehdä tai ei voida tehokkaasti hoitaa. Tämä on meidän asettelumme. On paljon enemmänkin neuvotteluvaraa, kun ajatellaan kansalaisten etuja. Ja toissijaisuusperiaate on se periaate, jonka mukaisesti päätetään, mitä milläkin tasolla hoidetaan. Ja voidaan, sitä voidaan katsoa myös proaktiivisesti, eikä vasta siitä, kun halutaan puolustautua Eurooppaa vastaan. Tällainen väärinkäsitys kansallisessa parlamentissa osittain valitettavasti vielä tänäkin päivänä on. Ja kun puhutaan elaltavaroitusjärjestelmästä, tietystikin puhumme siitä, kuinka suojataan kansalaista, kansallista toimivaltaa suhteessa Euroopan unioniin, mutta nyt on myöskin vihreän kortijärjestelmä. Se on erittäin tärkeä asia. Sen yhteydessä täytyy pohtia sitä, kuinka kansalliset parlamentit omavat myöskin tehtävän pohtia, mitä tehtäviä halutaan, mitä tavoitteita halutaan toteuttaa ja voidaanko nämä toteuttaa kansallisella tasolla vai ei, vai tarvitaanko siksi Eurooppaa. Kansallisten parlamenttien pitäisi toisiosuusperiaatteen nimessä käyttää hyväksi tätä tärkeää välinettä Eurooppaa, jotta voidaan puolustaa kansalaisten etuja yhdessä paremmin kuin mitä muuten voitaisiin tehdä. Tällainen ymmärrys omasta tehtävästä ja käsitys toiseusperiaatteesta voisivat johtaa siihen, että parlamentaarisella tasolla voitaisiin pohtia, kuinka parlamentaarista luottavuutta voitaisiin vahvistaa. Herra Rangelin kymmenen loistavaa kysymystä saisivat näin vastauksia. Mutta nyt aivan lyhyesti, nopeasti käyn lävitse kaikki nämä kymmenen kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Toimivallan jakaminen. Uskon, että tämän aiheen yhteydessä ei pitäisi jatkaa samaa kurssia kuin toistaiseksi on tehty. Esimerkiksi Toifelin ehdotus valmistelukunnan yhteydessä, kunhan pyrki toimivalta ja on pistää, pistämään uuteen uskoon sen osalta, kuka tekee mitä. Perusvalmistelukunta ei kuitenkaan tähän ratkaisuun päässyt. David Cameron kokeili samaa uudestaan, kun hän vaati tällaista vallan tasapainoon uuden tarkastelua. Tämä on aivan loistava asia Eurooppaa vastaan, niin tässä ryhdytään se oli tietysti kammottava katastrofi hänen itsensä kannalta, mutta voitto Euroopan unionille nimittäin. Tämän vakavasti otettavan kertomuksen yhteydessä ei ollut selkeästi mitään toimivaltaa, että Euroopassa ei ollut toimivalta, eikä olisi ollut turha tai liiallinen, joten tälle rada tielle ei kannata enää lähteä. Toinen iltavaroitusjärjestelmä. On aivan oikein, että tätä pohditaan. Voidaan aikarajoista tietystikin puhua, mutta en ole varma, olisiko tämän reagoimissa kauden pidentäminen mielekästä, toisiko se merkittävä parasta aikaan, toisiko sitä menestystä sikäli, että tulisi enemmän aloitteita, jota, jolla estettäisiin lainsäädäntömenettelyitä, jotta on järjestelmällä olemassaolo ja toissijaisuusperiaatteen olemassaolo varmistavat sen, että komissio huolella varmistaa sen, että se ei ylitä toimivaltaansa ja kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta, eikä ryhdy säännöksiä, jotka vasta- olisivat näitä periaatteita vastaan. Mutta toisaalta voitaisiin pohtia, voitaisiinko se saata hieman parempaan muotoon vielä, niin että olisi ajatus jonkinlaista vähemmistöstä mukana tässä järjestelmässä. Ensinnäkin voitaisiin kysyä, miksi oikeastaan jäsenvaltioiden ryhmällä pitäisi olla syy laukaista tällainen järjestelmä, ennakkovaroitusjärjestelmä? Voisiko yksittäinen parlamentti tehdä? Mikäli on kuitenkin kyse maiden ryhmästä, voidaan pohtia sitä, kuinka eri jäsenvaltioissa on erilaista poliittista dominanssia. Usein poliittiset poliittinen väri parlamentissa vastaa hallituksen väritystä. Mikä olisi jonkinlainen puolueet ylittävä koaliittio, joka sanoo, että koko joukko, siis olisi kyse koko joukko parlamentteja, tai miten tämä sitten määritelläänkin, joitakin parlamentteja, joitakin vähemmistöjä muissa parlamenteissa, voisivatko nämä yhdistää voimansa esimerkiksi sosialistisempi suuntaus sanoisi, että ei tällainen laki vetele, tai sen konservatiivi, konservatiivisempi puoli sanoisi, että toiseusperiaatteesta voidaan luopua ja komissio voi tehdä mitä se haluaa. Koko tämä ajatus yhteistyöstä innotavaroitusjärjestelmän yhteydessä täten politisoituisi. Eurooppa tarvitsee kipeästi tällaista politisoitumista. Eikä pelkästään kysymyksen suhteen kyllä Euroopalle vai ei Euroopalle, vaan pitäisi pohtia Euroopan politiikan prioriteetteja. Miten suhtaudutaan työttömyyteen ja säästöpolitiikkaan? Miten suhtaudutaan näihin kysymyksiin? Tällaisesta pitäisi puhua enemmän. Joten uudistusten kautta tämä voitaisiin paremmin hoitaa. Sitten vielä vihreä kortti. Vihreä kortti voitaisiin järjestää juuri tällä tavalla, niin että yksi parlamentti tai jonkinlainen koalitio, jossa olisivat mukana tietyt poliittiset suuntaukset eri parlamenteista, voisivat ryhtyä yhdessä aloitteellisiksi ja lähettää kantansa komissiolle. Ja miksi komissiolle? Tämä kysymys komissiolle. Miksi tarvitaan perussopimukseen säännös aloitteista että pitäisi reagoida kansanparlamenttien aloitteeseen. Minusta olisi itsestään selvää, että mikäli parlamentit tai jotkut parlamentit tai suuntaukset tai ryhmät sanovat, että ottakaa hyvä ihminen komissio jostakin ehdotuksesta väärin, eikö tämä olisi mielekästä joka tapauksessa ryhtyä aloitteelliseksi. Joten kenties hieman komission puolelle enemmän halukkuutta kuunnella innokkaammin kansaisten näkemyksiä. Tätä toivoisin. Tätä tekisi toiminnasta poliittisempaa ja kansallisten kannalta läheisempää politiikkaa. Sitten jäsenetty vuoropuhelu. Barroso teki suuren palveluksen vuonna 2006, kun hän tämän kaiken otti aloitteekseen. Sen jälkeen hyvin paljon tapahtunut. Monia asiakirjoja on vaihdettu ja hyvin paljon on käyty keskusteluita – mutta tälle vielä puuttuu eräs asia. Luin kirjan, jonka kirjoitti erittäin viisas ihminen Jan Cooper. Siinä käsitellään ja parlamentin jälkeen, eurokriisin jälkeen. Mikäli ymmärrän kirjailijan näkemykset oikein ja sen perusteella olen kuullut myöskin käytännössä, mikäli tämä kaiken ymmärtänyt oikein, niin nämä valiokunnat ja yhteistyömuodot, joita käytettäisiin, ovat hieno ajatus, kaikki tuntevat toisensa ja keskustelevat keskenään. Tämä kuulostaa aivan loistavalta. Mutta jotkut parametrikot uskovat, että on kuitenkin tärkeämpää tehdä työtä vaalipiireissä, taikka istua parlamentissa, taikka osallistua työhön, taikka olla osallistumasta, kun on kyse vuoropuhelusta. Ja kaikki tämä vaikuttaa siltä, että nämä erilaiset foorumit, joita on olemassa, parlamenttien väliset yhteistyöfoorumit, niillä ei kuitenkaan ole minkäänlaista päätöksentekovaltaa. Jossakin vaiheessa kenties jossakin joku päätös tehdään, mutta kukaan ei hirveän kiinnostunut ole tästä yhteistyöformista. Ei ainakaan suuri yleisö tai lehdistö. Lehdistössä näistä ei puhuta yleensä halaistua sanaa. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että, että komissioita kenties ehdotetaan sitä, että neuvoston suuntaan pyritään antamaan jonkinlaista osviittaa, se mitä pitäisi tehdä, ei tämä oikein toimi. Onko sitten tarpeellista ja mielekästä jatkaa näiden foorumeiden kautta parlamentaarista yhteistyötä, vai pitäisikö niille antaa jonkinlainen puolittainen päätöksentekovalta myöskin? Tämä edellyttäisi todennäköisesti perusomuksen muuttamista. Mutta uskon, että nämä kolme suurta osa-aluetta, joilla tätä yhteistyötä sopimuksenkin pohjalta voitaisiin tehdä, tai ainakin valmistella, ovat ensinnäkin artikla 13, eli finanssipoliittinen sopimus. Hyvin paljon mielenkiintoista keskustelua tästä on jo käyty, mutta päätöksiä näissä elimissä ei voida tehdä. Toinen seikka on ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Se on sama juttu. Siellä keskustellaan ei tämä keskustelu mitään merkityksetöntä ole, mutta sit, mikäli näillä olisi päätöksentekovaltaa suuntaviivoista esimerkiksi näillä parlamenttien välisillä yhteistyöformoilla, Mikäli näille formeille antaisiin poliit päätöksentekovaltaan, silloin poliitikot ja ministerit ja hallitusten ja valtioiden päämiehet kuuntelisivat suuremmalla mielenkiinnolla sitä, mitä näillä foorumilla puhutaan. Tämä parlamentin elementti unionissa silloin vahvistuisi. Ja sitten vielä yhteinen valvontakomitea. Kenties merkittäviä päätöksenteko päätöksiä täällä jo on, en tunneta nyt tarkemmin, mutta tämä saattaisi johtaa jopa muidenkin valiokuntien, johtaisi siihen, että voisi jotain muidenkin valiokuntien, yhteisten valiokuntien esimerkkinä, mallina. Vihreä kortti kyllä, ei punainen kortti. Miksi punainen kortti ei nähdäkseni ole oikea väline? Kyse on toimijoiden välisestä tasapainosta ja toisaalta siitä järjestyksestä, missä asioita säännetään ja siitä myöskin, kenellä on vastuu mistäkin ja kuka tekee mitäkin. Punainen kortti tekisi tästä valtaoikeusjaosta häilyvämmän, epäselvemmän. Jotkut parlamentit tai hallitukset pitäisivät tästä punaisen kortin käyttömahdollisuudesta, mutta poliittinen valvonta sen osalta, mitä Brysselissä päätetään komission etuksesta, kun komissio ja neuvosto, neuvosto ja parlamentti päättävät toimielinten väliset valtaoikeudet ja rajanveto suhteessa Euroopan parlamentin ja parlamentin suuntaan. Tämä muuttuisi häilymäksi. Punainen kortti hämmentäisi vain kuviota, säätäisi hämmennystä. Tämä käytännössä rikkoisi nykyisen järjestelmän asettaisi sen kysyjen alaiseksi. Sitten vielä IPEXistä kenties jotain. Uskon, että se on aivan loistava väline. Tämä on jonkinlainen tiedonvaihto- ja kommunikointiväline, kun parlamenttien välillä tehdään yhteistyötä. Se on erittäin tarpeellinen, mikäli otetaan vahvistaa parlamenttien välistä yhteistyötä. Mietin vain, kuinka I- IPEXin yhteydessä kenties oli erilaisia tarkoitusperiä sitä luodessa. Muitakin näitä tarkoitusperiä, virtuaalikeskustelua, verkkovälitteistä keskustelua haluttiin kenties myöskin edistää. Ja mikäli parlamenttien välinen yhteistyö toteutuu. Sitä käydään tietyistä aiheista esimerkiksi. Uskon, että mielekästä ja tärkeää olisi se, että voidaan ad hoc pohjalta keskustella tietyistä aiheista, ei niinkään seikoista, jotka liittyvät tiettyyn poliittisiin osallisiin tai niihin keskusteluista, käytäisiin niitäkään keskusteluita, joita kossakin käydään, vaan puhutaan lainsäädännöstä, esimerkiksi pakolaispolitiikasta. Tässä suhteessa parlamentin yhteistyö ja sen järjestäminen pohjalta voisi keski- tietyssä vaiheessa ratkaista ongelmia. Tämä olisi erittäin tärkeää. IPEXin kautta voitaisiin luoda jonkinlainen online-foorumi niin, että eri kansallisten parlamenttien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet, että voisimme tämän kautta vaihtaa viestejä tai myöskin voitaisiin käydä keskustelua suuren yleisön kanssa. Kansallisetkin haluavat osallistua nimittäin. Ja yksi malli minun lisäksi tätä varten olisi IGF, internethallintofoorumi. Tällä formilla on 200 000 ihmistä kenties saman aikaan keskustelemassa jostakin työryhmässä, ja kaikki, kaikki hoidetaan verkkovälitteisesti, lähdetään suoratoistona, ja kukaan kiinnostunut tästä kaikesta, mistä tahansa maailmasta käsin, voi tulla mukaan keskusteluun verkkovälitteisesti. Jotain tällaista voitaisiin harkita, kun kansalaiset ottaa mukaan. Ja viimeinen seikka, eurooppalaiset viikot, kyllä ei tämä huono ajatus olisi, mikäli aina joskus keskittäisi huomio Eurooppa-kysymyksiin aina. Mutta varoittaisin teitä. Ei tämä viikko ole sellainen, että silloin puhuttaisiin Euroopasta ja muuten harjoittaisin kansallista politiikkaa. Ei tämä käy. Tämä olisi vastoin kaikkea mitä sanoin aluksi. kansallista. Kansallisparlamentit ovat eurooppalaisia parlamentteja. Vähintäänkin 45 prosenttia niiden työstä päivänä on Eurooppa-politiikkaa. Joka ikinen viikko on oikeastaan Eurooppa-viikko. Ja parlamentaarikkojen kansallisella tasolla pitäisi ottaa tämä onkeensa. Ja heidän pitäisi ottaa Eurooppa vakavasti joka päiväisessä parlamentaarisessa työssään. Kiitoksia. Thank you, uh, professor Pernice. So... Kiitoksia, professori Pernice. Eli nyt käynnistämme keskustelun. Olemme edenneet tämän vihreän kortin osalta näiden puheenvuorojen jälkeen, ja tämä on tärkeää, koska se on merkittävä kohta. Täällä on 11, 12, nimeä puhujalistalla. Jos joku vielä haluaa puheaikaa, niin täyttäkää tämä keltainen kuponki. Ja ensimmäiseksi, eli kaksi kansallisen parlamentin edustajaa ja sitten yksi Euroopan parlamentin jäsen, jos on riittävästi puhuja eli Daniel Orwa, Ranskasta ensin, olkaa hyvä. Euh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä siitä, että olette ottaneet esille kysymyksiä, joita olemme käsitelleet jo pitkään, ja kiitoksia asiantuntijoille siitä, että puolustitte vihreää korttia. Kansallisten parlamentin jäsenet ovat tätä pyytäneet jo vuosikausia, ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat myöskin tätä jo käsitelleet jonkin aikaa. Eli nyt haluaisin sitten hiukan täsmällisemmin, ehkä kirjallisesti, tietoa siitä, mitä esittelijä meille ehdotti. Olisi hyvä, jos tämän ennakkovaroitusjärjestelmän käyttöä laajennettaisiin myöskin täydentävyyskysymyksiin, toissijaisuuskysymyksien lisäksi. Nämä kaksi asiaa liittyvät hyvin usein yhteen. Ja sitten kansallisten parlamenttien yhteistoimintaa voitaisiin pidentämällä näitä määräaikoja kahdeksaan, kahdeksasta viikosta vaikka 10-12 viikkoon. Ja myöskin tuntuu, että on ihan hyvä, että myöskin poliittiset vähemmistöt voivat tuoda esiin kantojaan parlamenteissa lausunnoissa, jotka liittyvät toisiusperiaatteeseen, jotta näidenkin vähemmistöjen kanta tulisi otettua huomioon ja se johtaa sitten rikkaampaan ja demokraattisempaan keskusteluun. Tätähän kansalaisemme haluavat. Sitten talouden ohjausakson tehokkaampi käyttö. No, meidän pitäisi viedä eteenpäin budjettikalenterian yhteensovittamista ja toisaalta komission kanta kansallisista budjetteista pitäisi julkistaa ennen kuin käynnistetään budjettineuvottelut, koska joskushan siellä on epäjohdonmukaisuutta, joka haittaa kaikkea. Meidän täytyy edistää kansallisten parlamenttien myönteistä roolia Euroopan toimielinten suhteen, erityisesti komission suhteen. Ranskassa Eurooppa-asioiden valiokunnassa käsitellään juuri näitä kysymyksiä, ja siksi toissijaisuuden valvonta on tärkeää, mutta no tähän nyt ei pidä liittää punaista korttia, vaan myöskin tämä keltainen kortti pikemminkin estää kuin edistää asioita. Eli kansallisilla parlamenteilla voi olla roolinsa, kun ajatellaan kansalaisten mielipiteitä ja Eurooppaa. Ja siksi vihreä kortti on se menettely, joka soveltuu parhaiten tähän tehtävään. Ja joissain parlamenteissa on jo ehdotettu vihreitä kortteja, mutta komission täytyy kuulla meitä. Ja komission ei pidä enää sanoa, että no, tämä liittyy siihen, siihen lakiin, vaan tämä on ehdotus, jota pitää käsitellä paremmin yhdessä ja myöskin komissiossa. Ja lopuksi vielä kolme asiaa voitaisiin ottaa esille painokkaammin. Eli meillä pitää olla euroalueen hallinnoinnissa parlamentilla tärkeämpi rooli. Ja tietysti pitää ottaa mukaan sekä kansallisparlamentit että Euroopan parlamentti. Ja sitten parlamentin välinen vuoropuhelu, erityisesti talous- ja budjettikysymyksissä – ja kuten todettiinkin, niin konferenssissa pitää hyväksyä päätelmät, jotka tällä hetkellä ovat sääntöjen mukaan mahdollisia. Ja lisäksi tietysti meillä pitää olla ylikansallisia listoja Euroopan parlamentissa. Se olisi ihan järkevää täällä Euroopan parlamentissa, mutta meidän täytyy katsoa vielä riittävää tasapainoa, kun ajatellaan kansallisia edustajia, jotka ovat jo Euroopan parlamentissa. Mutta nämä kaksi ajatusta ovat ihan hyviä. Ja lopuksi vielä vuosittainen kokous, tietynlainen kongressi, joka kestäisi vaikka viikon kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Se olisi tietysti ihan järkevää, erityisesti jos ajatellaan nyt vaikka valmistelukuntaa Euroopan tulevaisuuden osalta. Eli tällä tavalla voitaisiin luoda voimakkaampi, demokraattisempi Eurooppa ja toivottavasti kansalaiset olisivat tällä tavalla lähempänä Eurooppaa. Kiitos. Madame, eh... Kiitoksia. Regina Bastos Portugalista. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja haluaisin onnitella Paul Rangelia, joka tuntee nämä kysymykset erittäin hyvin. Ja hän on juuri ihminen, joka pystyy laatimaan näin sisällöksekkään valmisteluasiakirja kuin mikä meillä on. aloittaisi Lissabonin sopimuksen par- kansallisten parlamenttien suhteesta. Ensimmäistä kertaa siinä tunnistettiin, että kansallisparlamentit antavat aktiivisen panoksen Euroopan unionin hyvään toimintaan, ja kuten Cassini totesi, ja kansallisten parlamenttien rooli on laajempi kuin perinteinen hallitusten seuraaminen – ja se valvoo äh, toisiasusperiaatteen noudattamista. Portugalin parlamenttia ja meidän Euroopan valiokuntamme olemme luoneet valvontamekanismin, joka toimii sopimuksen antamassa aikataulussa ja yhdistää Portugalin parlamentin aikataulun maaliskuussa 2016 me uudistimme valvontametodologiamme. Me pidämme mukana substanssivaliokunnat, mutta me otamme mukaan myös kansalaisyhteiskunnan mukaan tähän valvontaan. Me olemme sitä mieltä, että komission ja kansalaisten välinen vuoropuhelu on olennaista Euroopan päätöksenteossa – Ja samanaikaisesti me täytämme tehtävämme eli toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvonnan. Me olemme myöskin sitä mieltä, että opposition kannan, vähemmistökannan mukaan ottaminen asiakirjaan, joka lähetetään EU-viranomaisille, on hyödyllistä. Me voimme tehdä enemmänkin tämän asian eteen. me kykenemme seuraamaan tässä prosessissa eurooppalaisia teemoja, koska kansallisissa parlamenteissa on pysyviä esittelijöitä eri teemojen parissa samassa hengessä kuin Euroopan parlamentissa. Euroopan talouspolitiikan seurantajakso, kaikki pilarit, sosiaaliset, taloudelliset, kaikki nämä aiheet ovat sellaisia, että meillä on jatkavaa, jatkuvaa seurantaa. Totta kai meillä on paljon parannettavaa, mutta olemme sitä mieltä, pa- parla- näin parlamentit tuntevat, ovat tuntemaan paremmin EU-lainsäädäntöä ja ne myös luovat vakautta samanaikaisesti. Perussopimusten muuttaminen ei ole toivottavaa meidän täytyy vahvistaa parlamenttien välistä yhteistyötä, hyödyntää kossakin kokouksia mahdollisimman hyvin. Ja täytyy pitää huolta siitä, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit käyvät vuoropuhelua ja arvioivat toistensa kantoja. Kansalaisten, kansallisten parlamenttien pitää osallistua vielä enemmän EUn päätöksentekoon vihreiden korttien kautta kollegani Daniel Rojo totesikin, että on useampia kansallisia parlamentteja, jotka ovat tehneet tämän ehdotuksen vihreän kortin puolesta. Portugalin parlamentti kuuluu tähän joukkoon. Meillä on yksi menettely veropolitiikan alueella menossa. Meidän täytyy saada kansallisparlamentit enemmän ja aktiivisemmin mukaan Euroopan rakentamiseen. Se on meidän projektimme jääpäilemättä. Ja kaikkia meillä täytyy tätä kunnianhimoa näyttää. Thank you. Uh, now I... Kiitos. Itse olen puhujalistalla oman ryhmäni koordinaattorina. Ja varoistelijamme nimissä, joka nyt ei ole paikalla. Eli annan itselleni nyt kahden minuutin puheenvuoron ja puhun italiaan. Eli asia, jota minä nyt mietin, liittyy siihen kysymykseen, jonka esittelijä Rangel esitti liittyen vihreisiin kortteihin tällaisessa kevyt versiossa. Eli kun kyse on ihan järkevistä ehdotuksista, joita tulee kansallisista parlamenteista. Pernitsen ja muiden vieraiden kannat ja kansallisten parlament, presidenttien puheenvuoroissa puhuttiin juuri siitä, että meidän täytyy korostaa tätä myönteistä suhdetta parlamentin välillä sen sijaan, että olisi tällainen estävä työntekotapa. Eli meidän täytyy ehkä ottaa kantaa ja sitten Euroopan parlamentissa tehdään ja tässä komissiossa jatketaan tätä työtä liittyen siihen, mitä Pernice totesi. Eli toissijaisuusperiaatteen soveltaminen käänteisesti. Eli katsotaan, että on ihan normaalista, että kansalliset parlamentit voivat tehdä ehdotuksia komissiolle ja totta kai myöskin Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ja silloin voimme ottaa huomioon, että on kysymyksiä, jotka kuuluvat Euroopan tasolle, jotka voidaan paremmin ratkaista Euroopan tasolla. Ja sitten ne voivat ehdottaa komissiolle kun on tehty tarkistus toisensuusperiaatteen noudattamisen suhteen. Sitä välttämättä ei noudateta, mutta kuitenkin kansallisten parlament, kansalliset parlamentit voivat tehdä näitä ehdotuksia, eli silloin voitaisiin hyödyntää vihreää korttia muuttamatta perussopimuksia. Tällainen mahdollisuus on annettu kansallisille parlamentille, ja jos me nyt sitten tulkitsemme sitä näin, niin silloin ei tarvitsisi muuttaa perussopimuksia, joka ei toteudu ihan nopeasti. Eli henkilökohtaisesti, ja haluaisin tämän nyt todeta esittelijöille, eli ehdottaisin, että kun teette ehdotuksia, niin viitatkaa tähän toisensuusperiaatteeseen käänteisellä tavalla. Se on ihan perusteltua, että parlamentit toimivat näin. No sitten toinen huomio, jonka monet totesivat, ja professori Pernici on tästä tehnyt ehdotuksen. Eli pitäisi arvioida, pitäisikö paremmin mitata näitä tuloksia. Tämä nyt varsinaisesti ei vielä ole päätöksentekopotentiaalia, joka on mainittu artiklassa 13, mutta viime kädessä tulee sitten tällaisia muodollisia pyyntöjä – ja komissio voi käsitellä niitä ehdotuksina ja parlamenttikin voi pyytää näitä hyödyntämällä oma aloiteoikeuttaan lainsäädäntökysymyksissä. Eli tällä tavalla voitaisiin vahvistaa poliittista vuoropuhelua ja me voisimme korostaa näin kansallisten parlamenttien aloitteita ja näin voimme korostaa poliittista vuoropuhelua, jota käydään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja tietysti sitten mukana on komissio ja muut toimielimet, mutta tämä voisi olla ihan mielenkiintoinen tarkistus. Eli kiitoksia. Sitten seuraavat puheenvuorot. Marina Berlingieri Italiasta edustajan huoneesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tänään käsitellään asioita, jotka liittyvät tämänhetkiseen tilanteeseen, eli millaisia näkymiä EU:ssa on tulevaisuudessa ja miten ehkä sitten muutetaan päätöksentekoprosesseja, jotta voidaan parantaa tehokkuutta helpottaa ja nopeuttaa Euroopan tason päätöksenteossa. Meidän täytyy ottaa huomioon kansalaisten pyynnöt ja meidän täytyy katsoa erillisiä, erilaisia poliittisia voimia ja vaaleja eri jäsenvaltioissa. Kansalaiset ovat monta kertaa todenneet hyvin selkeästi, että haluttaisiin päivittää EUn sääntöjä niin, voisitko hiukan hidastaa, koska tulkit eivät oikein tahdo pysyä perässä. Anche per ridurre la distanza. Ja näin voitaisiin siis vähentää tätä etäisyyttä, jota on yhä enemmän kansalaisten ja Euroopan toimielinten välillä. Ratkaisevaa tässä on nyt se, että katsotaan millainen rooli on parlamenteilla. Demokraatiassahan ne ovat kaikkein merkittävin paikka paikka, kun ajatellaan institutionalisoitua politiikkaa. Ja meidän täytyy nyt tehdä kaikkemme, jotta voimme kiinnittää huomiota siihen, että kansalliset parlamentit voivat olla mukana parantamassa päätöksentekoa Euroopan tasolla. Se, mistä komissio on ilmoittanut toimintakautensa alussa, eli että se kiinnittää enemmän huomiota kansallisten parlamenttien kantoihin lainsäädäntökysymyksissä, niin tämä ei oikein kunnolla ole toteutunut. Komission vastaukset toimitetaan edelleenkin myöhässä ja usein siinä ei ole puututtu kaikkein tärkeimpiin kritiikin aiheisiin. Komission pitäisi kiinnittää enemmän huomioita näihin asioihin, jotta voidaan välttää se riski, että euroskeptismi kasvaa edelleen ja epäluottamus EUn toimielimiä kohtaan. Ja samasta syystä meidän pitäisi katsoa tätä uutuutta, josta parlamentti ilmoitti, eli että mukaan otetaan kaikki kansallisesta parlamentista saadut asiakirjat, eikä ainoastaan näitä perusteltuja lausuntoja. Sieltä saadaan myöskin näitä valiokokousten pöytäkirjoja. Eli nyt kun käydään keskusteluita ja käsitellään parlamenttien välistä yhteistyötä erilaisia kokouksia ja konferensseja, esimerkiksi kosakia, niin pitää välttää se, että puhutaan liian yleisellä tasolla ja pitäisi keskittyä tärkeisiin aloitteisiin, jotka on hyväksytty Euroopan toimielimissä. Tällä tavalla voidaan ottaa huomioon eri parlamenttien erilaiset kannat ja tällä tavalla voimme sitten parantaa päätöksenteon laadukkuutta ja tehokkuutta ja voidaan välttää sitten abstrakteja keskusteluita, jotka ovat hyvin kaukana kansalaisten huolenaiheista. Näin ollen katsomme, että on hyvä ehdotus koordinoida paremmin parlamentin aikatauluja ja voitaisiin myöskin luoda eurooppalainen teemaviikko näille aiheille. Ja siksi olisi hyvä, että Euroopan parlamentin jäsenet käyvät suoraa vuoropuhelua valiokuntien kanssa eri aloilla – sen lisäksi, että on parlamenttien välisiä yhteyksiä. Myöskin täytyy katsoa, mikä on Euroopan parlamentin rooli vuoropuhelussa kansallisten parlamenttien kanssa, jotta voidaan parantaa komission valvontaa. Demokraattinen oikeutus Euroopan parlamentissa voisi tällä tavalla vahvistua, ja silloin voitaisiin kiinnittää huomiota ylikansallisen toimiseen, josta Kasini puhui. Voitaisiin luoda ylikansallisia luetteloita brittipaikkoja ajatellen. Tämähän on otettu huomioon myöskin päätöslauselmassa, joka Italiassa hyväksyttiin viime viikolla. Tämä liittyy neuvoston tiedonantoihin Brexit-neuvotteluiden osalta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Edgar Mayer Itävallasta. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank für... Kiitoksia puheenjohtaja, esittelijä, hyvät kollegat. Toimin Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtajana Itävallan liittopäivillä sen toisessa kamarissa. Neuvosto on viime vuosina pohtinut toiseusperiaatteeseen liittyviä asioita hyvin aktiivisesti ja tarkastella tätä, tässä suhteessa tätä kehitystä. Meillä on kymmeniä lausuntoja ja useita ilmoituksia, joita me voineet käsitellä. Kiittäisin äh, professori Pernice. Tuskin voin sanoa mitään vastaan siihen, mitä hän sanoi. Meidän pitäisi varmistaa, että emme ole lähtökohtaisesti Eurooppa-vastaisia, vaan olemme rakentavana kriittisiä, kun on kyse Euroopan rakentamishankkeesta ja tuomme oman kortemme kekoon tähän keskusteluun. Mitä toissijaisuuden tarkastamiseen tulee liittopäivillä, on tehty erittäin hyvää yhteistyötä eri liittovaltioiden kanssa. Liittoneuvosto myöskin tarkastelee tai vastaa lainsäädännöstä, että oli Euroopasta käsin. Tämä myönteinen kehitys on saanut tunnustusta Euroopan toimielimiltä ja myöskin alueiden komitealta. Se voi toimia mallina yhteistyöstä liittopäivien ja osavaltioiden toiminnan välillä. Tämä on, puhut, siitä on puhuttu jopa parhaana esimerkkinä. Ja mitä tulee toissijaisuuden tarkistamiseen ja lyhyen aikarajaan, joka tässä suhteessa on olemassa. Kosakin kokouksessa me sanoimme jo, ja myöskin toissijaisuuskonferenssi järjestettiin alueiden komiteassa, että aikarajan pidentäminen 12 viikkoon voisi tehostaa työtä, mutta jäsenvaltiolta tarvittaisiin tässä myöskin aloite, että aikana voitaisiin pidentää. Nyt olemme hyvällä tiellä. Usein on voitu havaita, että kuilu kansalaisen Euroopan välissä on pienenemässä. Kun työjärjestystä on muutettu, olemme tämän kautta voineet varmistaa, että me käymme lähempää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ja kaikki nämä toimet ovat toimijoiden kautta voidaan paremmin nivoa meidän työmme kansallisella tasolla ja paikallisella tasolla Euroopan parlamentissa tehtyyn työhön. Haluaisin valiokunnan puheenjohtaja Rova Hybneriä ja sitten Rangelia kiittää siitä, että järjestävät tämän päiväisen tilaisuuden kansallisten parlamenttien mukanottaminen eurooppalaiseen politiikkaan juuri näinä aikoina on erittäin tärkeää ja välttämätöntä, kun tarkastellaan kaikkia haasteita meressämme. Kiittäisin herra Rangelle myös kirjoita mielenkiintoisesta tausta-asiakirjasta. Hän mainitsi siellä suuren joukon aiheita. Haluaisin mainita niistä erään, nimittäin delegoidun säädösvallan veikot säännökset, että liittopäivillä tästä on annettu jo lukuisia päätöksiä tai tiedonantoja, joiden delegoitujen säännösten mielekkyys sinänsä on asia, jota emme ole asettaneet kiistanaiseksi. Olemme kuitenkin kritisoineet sitä, miten usein tätä lainsäädäntövälinettä käytetään hyväksi. Euroopan parlamentin mukana olo on Lissabonin sopimuksen myötä parantunut tässä kysymyksessä, mutta se ei ole vielä tyydyttävällä tasolla. Se tapa, jolla kansallisparmit voivat vaikuttaa delegoituihin säännöksiin, esimerkiksi täytäntöönpanon ja myöskin täytäntöönpanon säännöksiin, on jo sinänsä asia, jonka suhteen liittopäivät katsovat, että nykyinen tilanne ei ole riittävä ja olisi aivan soveliasta ja oikein kohtuullista ottaa tämä asia perinpohjaisen keskustelun aiheeksi. Ja vielä lopuksi olemme erittäin iloisia siitä, mikäli komissio kahdeksan viikon aikarajan sisällä myöskin vastaa meidän lausuntoihimme. Toistaiseksi se ei nimittäin ole vastannut. Kiitos. <laughs> Good, <laughs> good Hyvä huomio. Ja seuraava pohjaana Diana James parlament, Euroopan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta päivän paneelin keskustelut olivat erittäin kiinnostavia. Ja kiitos, että kutsuttiin tänne. Tämä muistutti varmasti meitä kaikkia parlamentin, ää, Euroopan unionin yhdestä tärkeästä pilarista, eli suvereniteetistä Ja Brexitistä huolimatta olemme yhä osa EUta ja haluamme ottaa aktiivisesti osaa. Mutta tämä jaettu suvereniteetti, tässä olemme vain yhtä vain osaa se on EUn jäsenvaltioiden kansalaisten odotus, että ollaan vastavuoroisesti asialle omistautuneita ja tehdä päätöksenteossa. Ja yksi merkittävä kritiikki, jota kuuluu muutakin eurokriittisestä puolueelta, on tämä avoimen monen seurattavuuden puute ja päätöksiä tehdään salaa trilogiassa ja tämä johtaa tyytymättömyyteen ja se, että kansalaiset kokevat, että heillä ei ole osaa kaikki, millä tähän puututtaisiin, auttaisi. Brexitin kampanjan aikana yhdistyvässä kuningaskunnassa sitten argumentteja, että, että 60-70 prosenttia Iso-Britannian lainsäädännöstä olisi EU-direktiivistä ja seuraavan viimeisen kahden ja puolen aikana en ole nähnyt mitään, mikä osattaisi, että näin ei olisi. Kun me puhumme toissijaisuusperiaatteesta, niin Tämä, tämä tarkoittaa kansallisten parlamenttien alistamista EUlle. Jos me tunnustaisimme tämän, se auttaisi asioita. Ja sitten ihan nopeita kommentteja. Täällä mainittiin tämä. Mä sanoin, että me, mepeillä ja kansallisen parlamentin jäsenillä olisi kaksi hattua, ne voisivat jakaa rooleja ja se voisi olla oikein hyödyllistä ja sitä voisi arvioida ja miettiä. Nyt se ei ole mahdollista mutta poikkeuksia on. Walesin ja Skotlannin aluehallinnossa, jossa yksilöillä voi olla kaksi paikka parlamentissa. Monet kommentit, joita kuulin, vihjaavat, että tarvitaan lisää byrokratiaa. Kiinniotteille on, että luopukaa siitä. meillä on lisää valvontaa ja vielä enemmän hu- huomiota asioille, jotka hidastavat päätöksentekoa kansallisella tai EU-tasolla, niin ei se varmaan auta, mutta tämä henkilökohtainen kommentti. Ja lopuksi, lopuksi puheenjohtaja, kiitos puheenjohtajasta. Säästää EUn liittovaltion luonne. Se täytyy hyväksyä ja ymmärrän sen, mutta idea, että meidän pitäisi nyt miettiä uutta tavallaan samalla kuin ylähuone on yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se monimutkaista asioita. Se ei toimi, se on tarpeetonta. Jos me voisimme yrittää, niin kaikki jäsenvaltiot tekevät, jos voimme yksinkertaista asioita tehdä niitä seurattavampia, niin se auttaisi. Kiitos. Thank you. Uh, the next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Sara Kiotis Kreikan parlamentista. Olkaa hyvä. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους προλαλήσαντες. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Nyt eletään tärkeitä aikoja EU:ssa, koska meidän täytyy vastata tärkeisiin haasteisiin, globalisaatioon, uuteen teknologiaan, työpaikkoihin, maahanmuuttokriisiin ja myöskin populismin lisääntyminen. Junckerin komitio on tehnyt erinäisiä aloitteita, jotta voidaan parantaa koordinaattia eri elimissä. Esimerkiksi toimielinten välisen sopimuksen tarkastelun liittyen parempaan hallintoon. No tietysti kansallisten parlamenttien rooli pohjautuu toisiasuusperiaatteeseen liittyviin huolenaiheisiin, mutta kun katsotaan Euroopan parlamentin institutionaalista roolia, niin tietysti on unionin etu vahvistaa kansallisten parlamenttien roolia, koska ne ovat kaikkein lähimpänä äänestäjiä. Parasta olisi, että olisimme päivittäin yhteydessä äänestäjien. Ne ovat linkki päätöksentekopaikkojen välillä. Nyt keskustellaan näiden toimivaltuuksien rajoista, eli tässä haluaisin vain todeta, että ponnisteluihin on ryhdytty, jotta voitaisiin vähentää byrokratiaa Euroopan komissiossa, jotta voitaisiin tukea demokraattisia prosesseja, mutta näitä säädöksiä ei pitäisi käyttää väärin. Tuntuu siltä, että komissio yrittää kattaa tietyt artiklat sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta – jotta voitaisiin yksinkertaistaa menettelyitä. Mutta näiden artiklojen käyttöä pitää harkita hyvin tarkkaan, ja komission ei pidä ylittää valtuuksiaan. Hiljattain Kreikan parlamentissa laadittiin lausunto liittyen parlamentin ja neuvoston ehdotuksiin liittyen esimerkiksi alkoholijuomien myymiseen ja merkintöihin ja myöskin muiden elintarvikkeiden merkintöihin liittyen esimerkiksi alkoholijuomien maantieteellisen merkintöihin. Ja tämän raportin perusteluosassa on todettu, että tämä vaatii vain tiettyjä teknisiä muutoksia, mutta ne olisivat kuitenkin tärkeitä, kun ajatellaan aikaisemman asetuksen täytäntöönpanoa. Komission ehdotuksessa on erinäisiä tapoja edetä asiassa, ja tähän liittyy muita kysymyksiä, jotka mielestäni menevät pidemmälle kuin artikla 290. Eli komission pitää nyt uudelleen tarkastella tätä asiaa ja olla varovaisempi artik- artiklojen 290 ja 291 soveltamisessa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Vitalino Canas Portugalista. Eh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Olen käyttänyt tilaisuutta hyväkseni. Tarkoitan sitä, että kun Portugalin parlamentin Euroopan valiokunnan edustaja kertoi siitä, mitä Portugalissa tehdään. Ja samalla voin tässä nojautua paro Rangelin erittäin hyvän mietintön, niin toteaisin, että on erittäin tärkeää, ei pelkästään Euroopan parlamentin ja parlamentin kannalta käydä näitä pohdintoja. Ja ensinnäkin käsitteellisellä tasolla haluaisin mainita seikan demokraattiset parlamentit yleisesti ottaen perustuvat tietyille perusperiaatteille. Kansalliset parlamentit ovat jo demokraattisesti legitiimejä, mikä on tavallaan valittuja. Ne voivat keskustella asioista ja sitten tukevat tai kritisoivat hallituksen esityksiä. Perussopimuksen, Lisbonin sopimuksen artikla 12 viittaa siihen, että kansalliset parlamentit, niin pitäisi vahvemmin osallistua Euroopan unionin toimintaan, mutta välineet ovat erittäin rajallisia, että keltainen kortti tai oranssi kortti. Tämä ei täysin vastaa demokratian periaatetta. Pikemminkin tämä on tekninen juridinen väline, jota ei voi käyttää muutoin kuin erittäin hankalalla tavalla. Ja periaate puolestaan on periaate, jolla on poliittinen ulottuvuus, mutta sekin on lähinnä juurinen tekninen väline, jotta kansallinen parlamentti voi käyttää hyväksi, mutta senkin käyttö on hyvin hankalaa. Sama pätee myöskin suhteellisuusperiaatteeseen. Uskon, että kansallisten parlamenttiin pitäisi niin ikään voida valvoa sitä, kuinka suhteellisuusperiaate pistetään täytäntöön. Mutta jälleen kerran kyse on teknisestä juridisesta välineestä, joka on niin monimutkainen ja hankala, toteuta käytännössä. Tämä ei osoita mitään kunnioista kansallisia parlamentteja kohtaan. Tämä on pikemminkin juurinen väline, juurinen seikka kuin tapa tehostaa kansanparlamentin toimintaa. Mitä odotuksia nyt sitten on? On odotus, että Euroopan parlamentti toteuttaa sitä tehtävää, jota varten se on valittu. Se valvoo lainsäädännön antajia ja eksekutiivista puolta, eli komissiota. Nyt pitäisi löytää sellaisia mekanismeja, jotka vastaavat tätä ajatusta demokraattisesta parlamentaarisesta valvonnasta. Täällä punaisesta kortista. Ja monet olivat hyvin pitkälti vastaan punaista korttia. Minä kannatan sen käyttöä. Keltainen kortti, sitä voidaan käyttää, mutta punainen kortti, sitä käytetään vielä käytetään vielä vähemmän, mutta se olisi kuitenkin yksi keino, joka kansallisella parlamentilla olisi käytössään varmistaa, että se pystyy valvomaan eurooppalaista politiikkaa. Sitä tuskin koskaan käytettäisiin, mutta sillä voisi olla vaikutusta. Silloin kansallista parlamentilla olisi ihan pakko seurata, mitä Euroopan tasolla tehdään. Mitä tulee näihin lausuntoihin, joita voidaan antaa, mitä todellista vaikutusta niillä on, niin punainen kortti olisi ikään kuin tällainen lannistava vaikutukseltaan. Ja kaikki ovat varmaan samaa mieltä, että sen käyttäminen olisi erittäin hankalaa ja perussopimuksen muuttamisen muuttaminen olisi hankalaa ja vaivaloista. Nyt pitäisi keksiä välineitä, joita saatettaisiin, voitaisiin antaa kanssa parlamentille, niin että voisivat paremmin valvoa lainsäädännön lainsäätäjiä ja myöskin niiden täytäntöönpanijoita. Joitakin ehdotuksia täällä tehtiin herra Rangelin ja muidenkin suulla vihreä kortti. Portugalin parlamentti tällä hetkellä käytännössä jo käyttää vihreää korttia. Tämä on erittäin mielenkiintoinen hypoteesi. Tämä on kuitenkin erittäin rajallinen väline. Hyvin vaikea on saanut, ollut saada aikaan eri, olisi, vaike, olisi vaikea saada yhteisymmärrystä eri parlamenttien ja muiden toiminnan välille vihreän kortin käyttöönotosta, mutta osin painottaa kuitenkin, että Pano Rangelin ehdotus tässä suhteessa oli erittäin merkittävä, kunhan puhutaan sitä eurooppalaisesta viikosta kansallisissa parlamenteissa. Uskon, että tämä ehdotus voisi herättää hyvin paljon kiinnostusta ei kenties siinä muodossa, mitä se on ehdotettu, vaan jossakin muussa muodossa joka ikinen vuosi komissio esittelisi työohjelmansa. Eikö se voitaisiin järjestää eurooppalainen viikko, Euroopan viikko kansallisissa parlamenteissa samanaikaisesti ja paikalla olisi myöskin komission edustajia samoihin aikoihin, kuin hyväksytään komission työohjelmaa. Kansallisparlamentit voisivat tuossa yhteydessä ilmaistamaan kantansa Tämä olisi yksi tapa saada hieman voimia liikkeelle. Ja voitaisiin varmistaa, että komissio tekee mitä sen kuuluukin tehdä. Tätä voitaisiin lainausmerkeissä valvoa komissiota. Uskon, että tämä Rangelin ehdotus on hyvä. Sitä voitaisiin tarkastaa syvällisemminkin ja katsoa, miten sitä voitaisiin pistää täytäntöön ilman, että muutetaan perussopimusta, koska tämä olisi hankalaa, edellyttäisi sopimusten muuttamista ja hankalia menettelyitä. Kansallisparlamentti voitaisiin tällä tavalla mobilisoida ja saada enemmän kiinnostumaan Euroopan aiheista. Eh, Kiitos sitten Ramon Haurekin Euroopan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia kansallisten parlamenttien edustajia siitä, että he ovat paikalla, erityisesti niitä, jotka ovat paikalla. 15 maata ei lähettänyt edustajia tänne. Se on kyllä mielestäni aika surkeaa. Ja sitten haluaisin kiittää tietysti Rangelia asiantuntijoita, jotka ovat johtaneet tätä mielenkiintoista keskustelua. Nyt ihan nopeasti. Ensinnäkin minusta vaikuttaa, että tämä toissijaisuusraportti kansallisista parlamenteista, niistähän on todettu, että ne ovat tällaisia monimutkaisia oikeudellisia teknisiä tekstejä. Ja tästä on nyt tullut tällaista teknistä rutiinia. Itse olin parlamentissa omassa maassani ja muistan, että olin mukana laatimassa toisiaisuusraportteja. Ja Espanjassa poliittiset ryhmät eivät työstäneet komission ehdotuksia. Me vain luimme nämä oikeudellisten asiantuntijoiden raportit, ja jos he sanoivat, että ei ole ongelmaa, niin sitten ehdotukset menivät läpi. Toiseisuusraportissa, kuten jotkut totesivatkin, täytyy nyt muistaa, että Euroopassa on useita jäsenvaltioita, joissa on alueellinen järjestelmä ja toimivaltuuksia on jaettu autonomiselle alueelle osavaltioihin – Eli meidän täytyy tähän raporttiin ottaa mukaan tämäkin näkökulma. Eli kun esimerkiksi Itävallan parlamentin edustaja totesi, niin täytyy ottaa huomioon nämä alueelliset edustajat ja vähemmistöt. Eli tätä toisensuusraporttia pitää rikastuttaa. Itse kannatan vihreää korttia, se on mielestäni hyvä ajatus. Se tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyöhön eri aloitteissa ja tietysti sitten vielä tämä keltainen kortti, mutta ehdottomasti vastustan punaista korttia. En nyt toista näitä perusteita, joista monet jo puhuivat. Meidän kannaltamme tärkeää on se, että kansalliset parlamentit käyvät keskustelua Euroopasta enemmän ja useammin. On ehdotettu erilaisia mekanismeja tähän, mutta esimerkiksi kansallisten parlamenttien valvonta omien hallitusten suhteen neuvoston kokouksissa on tärkeää. Meidän täytyy nyt panna merkille, että on kahdeksan vuotta sitten alkoi talouskriisi ja neuvostosta on tullut liian voimakas toimielin mielestäni suhteessa komission ja parlamenttiin. Neuvostolla on yhä enemmän toimintavaltuuksia. Ja monet päätökset, jotka liittyvät kansalaisiin, niin ne liittyvät tähän kriisiin ja taloudellisiin päätöksiin, ja niistä päätettiin neuvostossa. Kansallinen, kansallisen parlamentin täytyy käydä kunnollista keskustelua päätöksistä, joita hallitusten edustajat tuovat neuvostoon. Tämä on erinomainen mahdollisuus nyt mahdollista se, että kansalliset parlamentit puhuvat Euroopasta ja puhuvat Eurooppaa. Eli Paolo Rangel on ehdottanut meille uusia mekanismeja. Minä pidän niistä kaikista. Ja lisäisin vielä, että no ei nyt välttämättä yhtä viikkoa vuodesta, mutta suurissa keskusteluissa, joita eu käydään vaikka talouden ohjausjakso, maahanmuuttokriisi, niin ehdottaisin, että tällaisten päätösten osalta käytäisiin keskustelua kansallisissa parlamenteissa niin, että siellä olisi mukana myöskin Euroopan parlamentin jäseniä tai komission jäseniä, jotta voidaan keskustella ongelmista, joista tehdään päätöksiä Euroopan tasolla ja jotka vaikuttavat kansallisiin parlamentteihin. Ja tietysti täytyy muistaa, että toimivaltuudet ovat erilaiset. Ja samalla meillä pitää olla enemmän yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, Esimerkiksi, jos ajatellaan tällaista tutkintavaliokuntaa, millä ongelmana on se, että täällä käynnistetään tällaisia tutkimusvaliokuntia, niitä on esimerkiksi käynnistetty Euroopan veropolitiikasta, Panaman papereista, autojen päästöistä. Ja yleensä näissä asioissa meillä on yhteistyötä kansallisten parlamenttien välillä. Tätä pitää säädellä, koska viime kädessä me kaikki toimi samansuuntaisesti. Euroopan parlamentissa toimitaan sitten omien valvontavaltuuksien nojalla. 500 miljoonaa eurooppalaista on meitä äänestänyt samoin kuin kansallisten parlamenttien jäseniä. Mutta meillä pitää olla yhteistyömuotoja enemmän, koska puutteena on nyt se, että kansalliset parlamentit puhuvat Euroopasta mutta eivät kuitenkaan riittävästi. Kiitos. The next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Katalin Xobor Unkarista. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, herra puheenjohtaja. On ilo olla täällä. Kiitos kutsusta. Hyvät kollegat, Lissabonin sopimuksen mukaan Parlamenteilla on myös roolinsa EU-prosesseissa, ja tämä rooli on yhä tärkeämpi. Olemme vakuuttuneita, heitä pitäisi enemmän painottaa tätä roolia ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden parlamenttien kommentit. Mutta mm, epäilen sitä vaikuttaa tätä roolia vahvistaa lainsäädännöstä. Meillä on tämä trilogian salainen prosessi. Tämä on ratkaiseva vaihe Brysselissä, mutta suuri yleisö tunne. No, tutkimusten mukaan noin 40 prosenttia EUn juridisista ehdotuksista on käyty trilogiassa läpi. Eli joka viikko on noin 25 trilogia. Mutta niillä ei ole olemassa olla juridisella tasolla eikä niitä mainita perussopimuksessa sen enempää suuri yleisö kuin parlamentitkaan eivät saa, saa selville, miten nämä keskustelut toimivat, vaikka niitä käytäntöjä usein käytetään tulleet vauhdittamiseksi. Ne eivät ole sen enempää transparentteja kuin demokraattisia. Tämä, nämä trilogiat tapahtuvat kätkässä kolmen instituution kätkössä komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston siipien alle. Hyvät kollegat, haluaisin kiinnittää huomiota ne siihen, että kansallisparlamentit eivät voi mitenkään ottaa osan tähän sovitteluun. Trilogien määrä on kasvamassa ja tämä epäilemättä heikentää kansallisten parlamentin roolia, joka Espanjassa sopimuksessa mainittu. Ja on avainkysymys, miten voimme puuttua tähän erittäin vakavaan kysymykseen. Minusta olisi parempi rajoittaa trilogia ja tämä lisäisi unionin normaalia toimintaa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Pervans Beres, Euroopan parlamentin jäsen et rapporteur fictif pour le groupe social. Olen myöskin varjoesittelijä kollegamme Rangelin mietinnön yhteydessä. Kiitoksia. Minun teki suuren vaikutuksen se, että olemme voineet moninkertaistaa keskustelua, tai nyt on paljon enemmän. Kuse on eurooppalaisesta suverenisuudesta, kansallisuudesta ja niiden yhteyksistä. Olen hieman nostalginen jopa nykytilanteessa, kun pistän merkille, että ajatus kongressista tai Euroopan viikosta on usein otteeseen täällä mainittu. Tämmöinen sykähdyttää. Jo perus valmistelukunnan yhteydessä puhuttiin kongressista. Uskon, että se on hyvä idea. Se on erittäin vaativa tehtävä, koska tämä edellyttäisi sitä, että yksi tai toinen joutuu uuden uskon rukkaamaan aikataulunsa ja lähtemään liikkeelle, mutta tämä voisi mahdollistaa todellisen keskustelun asioista silloin, kun suojelisuus on jaettua suojelisuutta. Seuraava perussopimuksen uudistus tulee todennäköisesti aiheuttamalla ja keskustelua suojelisuuden jakamisesta, mutta jotakin toimia tässä sinut tarvitaan. Pistin merkille lukuisia seikoja, jotka ne mainittiin. Se, mitä tapahtuu samaan aikaan, kun 27 jäsenvaltiota käyvät neuvotteluita Brexitistä, ja samaan aikaan me täällä keskustelemme asioista ja Brexithän tulee tarjoamaan mahdollisuuksien ikkunan. Se tarjoaa mahdollisuuden mukauttaa tiettyjä toimintamenettelyitä. Ja tavallaan Brexit velvoittaakin meidät tähän pohtimaan sitä roolia, jotta kansalliset parlamentit voisivat näytellä. Tilanne on hyvin monimutkainen. Brexit ei ole kansalliset parlamenttien syytä älkää ymmärtäkö väärin, mutta kansallisten parlamenttiin pitäisi paremmin tietää ja olla perille siitä, mitä Euroopan tapahtuu. Kenties ne pystyvät sitten paremmin pistämään hanttiin yhdistyneen kannalta ja myöskin Euroopan kannalta tämä on huono asia. Mutta meidän täytyy ottaa kuitenkin huomioon, että Ison-Britannian kanssa tämän päätöksen viime kädessä teki. Kolme elementtiä haluaisin poimia esiin vielä. Ensimmäinen niistä keskustelu nyt on, ollaan avaamassa toissijaisuusperiaatteesta ja suhteellisuudesta, suhteellisuusperiaatteesta. Minä kiinnostaa lähinnä tulokset, eivät niinkään nämä konseptit. Ja kun keskustellaan toissijaisuusperiaatteesta Philip Seganin kanssa, olen keskustellut, hän on ranskalainen suver, suverenisuuden kannattaja Klaus Hensch puolestaan on federalisti eurooppalainen federalisti, saksalainen sosialisti. He tulivat äh, loppujen lopuksi samaan johtopäätökseen. Katsoa, että toissijaisuusperiaate on yksi tapa, jolla palotetaan suverensuutta tai viedä sitä suuntaan takaa toiseen. Toissijaisuusperiaatteen täytyy toimia kumpaankin suuntaan suhteellisuusperiaatetta käytetään hyväksi silloin, kun halutaan poiketa normaalista säännöistä. Ei tämä ole nähdäkseni oikea käsitys suhteellisuusperiaatteista. Ja mitä tähän keskusteluun tulee? Uskon, että vihreän kortin järjestelmä on kypsymässä, kehittymässä. oikeutta tällä hetkellä ei ole, mutta tämä on myös sen, että tämä ajatusta voitaisiin viedä eteenpäin. Ja yhdistää tätä siihen työhön, mitä täällä tehdään. Tämä saisi aikaan harmonia ja dynamiikka Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä. Ja vielä toinen seikka, joka olisi mainita. Huominen kiinnittyi siihen, että Brexitin yhteydessä tätä kun puhutaan talous- ja syventämisestä, nämä tulevat olemaan erittäin tärkeässä asemassa esityslistalla en nyt ole sanonut siitä, mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Minä en kannata suoraan sanottuna sitä, että eurovyöhykkeelle perustettaisiin oma parlamentti, niin se olisi kansallisia parlamentaarikkoja pelkästään mukana. Tähän voidaan palata vielä myöhemmässä vaiheessa, mutta joka tapauksessa joka ikinen parlamentaarinen taso pitäisi saada euroalueen hallinnointiin. Tämä on asia, jota ei voida painaa villaissa. Tämä keskustelu ei kyllä käydä. Sitten kansallis, kansallisrajat ylittävät listat, keskustelu, jota täällä parlamentissakin on käyty ja myöskin yhteisesittelyjen kanssa on käyty. Minä näen tässä lukuisia elementtejä, jotka kannattaa huomioida. Ensinnäkin iso britannian kaikkien paikkojen poistaminen parlamentista ja tätä osa siirtää sen kansallisiin listoihin. Minä olen tässä puoli välissä kultaisen keskeiden kannattaja, miksikö? Uskon, että tällä hetkellä siitä lähtien, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, olemassa epätasapainoa, kun tarkastelin sen valtioiden paikkamäärää Euroopan parlamentissa. Ja tämä ei ole hyvä asia. Sitten heti kun muste on kuivunut sopimuksesta, on vaikea uudelleen muuttaa tätä tasapainoa, koska tämä edellyttää yksimielisyyttä neuvostossa. Kuinka sitten saataisiin oikeudenmukaisempi järjestelmä eri kansakuntien välille, jäsenvaltioiden välille? Tässä voitaisiin käyttää pientä kiintiöitä. Pieni osa Ison-Britannian paikkamäärästä voitaisiin antaa sitä tarkoitusta varten, että voitaisiin uuden tasapainottaa jäsenvaltioiden paikkamäärää Irpan parlamentissa. Tämä minun mielestäni on kiireellinen tehtävä, joka täytyy hoitaa kuntoon. Sillä mikäli demokraattinen edustuksuus ei toimi, äh, tässä on suuri ongelma. Lisäksi kansan, kansalliset rajat ylittävät vaalilistat. Kuten te tiedätte, ja kuten usein on keskustasiasta, minä olen jo hyvin pitkään ollut parlamentin jäsenenä. En ole ikinä voinut ymmärtää näitä ylikansallisia listoja. Eilisellä vaalikaudella puhuttiin jo asiasta. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ehdotusta voidaan kyllä pohtia, mutta jotkut täysin haluavat blokata tämän keskustelun. Lainsäädäntöehdotus olisi tarpeen. Olisi erittäin tärkeää hierarkisoida hieman prioriteetteja. Prioriteetteja olisi se, että olisi parempi tasapaino ja oikeudenmukainen tasapaino jäsenvaltioiden keskenä, kun on kyse Euroopan parlamentista. Tänä päivänä tasapaino on vinksallaan. jollakin maalla pitäisi olla vähemmän paikkoja sitomassa maita, kuten minun maani, tämä sanon suoraan, jonka pitäisi saada 6 tai 11 paikkaa lisää. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä tarkoittaa sitä, että tästä täytyy kerätä kaikkien keskus. Tämä on tärkein prioriteetti. Ja sitten, mikäli on mahdollista, että saada neuvostossa yksimielisyys aikaan ylikansista listoista, niin tietystikin minä suosisin tätä. Mutta olosuhteet eivät tätä salli, koska edistystä ei ole nähtävissä. Next... Uh, Kiitoksia. Kaksi puhujaa vielä. Kasimir Żadowski Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, e, szanowni państwo. Kollegat, hyvät ja herrat. Uskon, että on EUn parhaassa edussa pyrkiä vuoropuheluun parlamenttien kanssa, kokonaisuudessaan parlamenttien kanssa instituutioiden eteen. Herra Perlitsen kanssa olisin eri mieltä kahdesta kysymyksestä. Ensinnäkin EU-kysymykset kansallisella tasolla. Minusta EU-kysymyksiä on enemmän käsittelyssä kansallisella tasolla kuin aikaisemmin. Äh, Brexit, kansanäänestys, Ranskan, Hollannin vaalit. Nämä osoittivat, että me keskitymme EU-kysymyksiin ja kansallisten roolien parlamenttien tehtävä kriisistä eron pääsemiseksi vaan vahvistuu. Eli meidän täytyy pyrkiä vuoropuheluun parlamenttien kanssa, parlamenttien kokonaisuudessa komissio on halunnut kuulla joidenkin parlamenttien vähemmistökantoja. Se on ollut yksi tapa järjestää poliittinen elämä, mutta sillä on kustannuksensa. Parlamenteilla on kansallinen mandaattinsa käsitellä lainsäädäntöä, mutta ei toimia EU-tasolla lukuun tästä, että ne edustavat kansallisia parlamentteja jollakin foorumeilla. Että meidän ei pitäisi mennä liian kauaksi niistä kysymyksistä, joita meidän pitää käsitellä. Sitten nämä eriväriset kortit. Näitä välineitä me emme ole käyttäneet järkevästi ja niiden arvoa on mennyt vähän hukkaan. Jos parlamentti käyttäytyisi järkevämmin jokin näihin harvoihin keltaisiin kortteihin, niin tilanne paranisi, mutta nyt mennään ihan toiseen suuntaan. Luulen, että idea punaisen kortin puolesta on syntynyt, koska keltaisiakin on otettu huomiota. Herra Dornin analyysi. Sitä sanoisin, että toisiaisuusperiaate on on tällainen kyllä ei kysymys. Ja kuten Hampel ja Dorn, minä haluaisin tulevaisuudessa enemmän poliittista vuoropuhelua. Ja siitä ei ole vielä harjoitaisi säädöksiä perussopimuksessa. Ja nyt minusta pallo on instituutioiden kentällä erityisesti komission parlamentin kentällä. Nyt on niiden vuoro näyttää, kuinka halukkaita ne ovat aitoa vuoropuheluun. Ja kommentin herra Ramhelillä oli se, että ensinnäkin Rangelilla oli se, että ensinnäkin kiittäisin häntä tämän tapaamisen järjestämisestä ja tähän, siitä, että hän on työstänyt tekstiä. Mutta ehdottaisin että ehkäpä meidän kannattaisi istua pyöränpöydän ääreen ja pohtia, minkälaisella mekanismilla voisimme luoda aitoa vuoropuhelua Euroopan parlamentin, komission ja kansallisten parlamenttien kesken. Suhteellisuusperiaatteen edistämiseksi. Se on ehkä tärkeimpiä tämän raportin piirteitä. Uh, now, uh... Kiitoksia. Muita puhuja ei ole. Eli nyt sitten asiantuntijamme saavat viisi minuuttia ja sen jälkeen sitten Rangel vielä saa loppupuheenvuoron. Eli loppupuheenvuorot ja vastaukset. Dornensin, olkaa Dziękuję e, pani, e, pani e, przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä raportit ja keskustelut raportista, joissa olen ollut mukana, niin ne ovat auttaneet meitä paremmin ymmärtämään tilannetta, jossa nyt olemme. Kun on käyty tätä keskustelua, niin ainakin kahden tyyppisiä ehdotuksia on tehty. Ensimmäiset suositukset ovat niitä, jotka ovat goottisesti sivistyneitä tai sivistyneesti goottisia. Ja tarkoituksena oli lisätä eurooppalaista sisältöä jotta saataisiin kansallisista parlamenteista eurooppalaisempia. Ja Pernitsch oli kaikkein radikaalein omassa ehdotuksessaan. Euroopan toimielinten muuttaminen, myöskin parlamentti mukaan lukien, niiden pitäisi olla toimielimiä, joissa sisäistä poliittista elämää järjestetään kansallisten yhteisöjen mukaisesti, mutta tämä varmaankin torjuttaisiin vaikkakin oli hyvä syy tehdä tällaisia ehdotuksia, mutta ne olisivat vain pahentaneet tätä kriisiä, jossa nyt olemme. Ja sitten toiset suositukset ovat lähempänä sydäntäni. Muinaiset kansat rakensivat alhaisempia rakennuksia, mutta vankempia. Ja minä kannatan niitä. Ja tämä liittyy myöskin siihen, mistä raportissa on todettu. Eli meidän pitäisi korostaa enemmän toissijaisuusperiaatetta mutta samalla meidän pitää kiinnittää huomiota näihin muihinkin ehdotuksiin. joissa mukana on tämä vihreä kortti. Me emme tiedä, miten tässä käy, mutta me voimme tätä kokeilla, koska se on suhteellisen turvallista. Emme tiedä, pystymmekö rakentamaan sen päälle jotain uutta, mutta emme varmaan tuhoa kovin paljon. Ja se on asia, jota voitaisiin työstää. Ja kiitos vielä tästä kutsusta ja siitä, että sain olla mukana tässä keskustelussa. Ja kiitos esittelijälle erittäin innoittavasta mietinnöstä. Kiitos. Professor Pernice. Kiitos, sitten Pernice. Ja, ähm, auch ich möchte... Kiitos. Minäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä, että tämä erittäin kiehtova kysymyksen asettelu ja keskustelu järjestettiin. Mä kaikki esitykset ovat hienoja. Minä itse opin tältä enemmän kuin mitä pystyin teille kertomaan. Kolme pienen pientä huomiota – Ensimmäinen niistä liittyy Itävallan liittopäivien edustajan lausumaan. Tietystikin minä seuraan Saksan puolella tapahtuvaa kehitystä. Saksa suhtautuu erittäin nihkeästi eurooppalaisen vaikutukseen, mutta onnittelen Itävaltaa, mikäli tämä rakentava yhteistyön luonne nyt on edistynyt. Tämä tuli siinä muissa puheenvuoroissa. Toinen seikka. Lyhyesti vielä kysymyksestä, joka liittyy toissijaisuusperiaatteeseen ja siihen, kuinka toimivalta- ja suhteellisuusperiaatekysymyksiä arvioidaan. Minun ehdotukseni tai minun mielikuvani niiden lausumien perusteella, mitä on toissijaisuus- ja ennaltavartoisjärjestelmä, tämä kokonaisvaltainen paketti, niin sinne pitäisi sekoittaa suhteellisuusperiaatetta ja valtaoikeuden vallanjako asiaa. Kun on kyse valtaoikeuksista, joka tapauksessa viime kädessä asiasta päättää tuomioistuin. Tietystikin toimivallan jako on tarpeellinen edellytys sille, että voidaan puhua toiseusperiaatteesta. Mutta villakoiran ydin, onko valtaoikeutta vai ei? Tämä on erittäin juridinen kysymys ja sellaisena sen täytyy pysyä jatkossakin. Niin että selkeä Lopullinen päätösvalta tässä on tuomioistuimella. Entä se suhteusperiaate? Tässäkin on olemassa erilaisia oikeusoppineita ja heidän käsityksen sen suhteen, kuinka tämä kaikki määritellään. Ja tähän liittyy toissijaisuusperiaate. Toissijaisuusperiaate on kuitenkin poliittinen kysymys, ja siitä pitäisi puhua poliittisissa, poliittisilla foorumeilla. Ja tämä täytyy ottaa kaikki huomioon silloin, kun määritellään kriteereitä ennaltavaroitusjärjestelmän laajentamiseksi. Nämä kaikki sekä täytyy aina muistaa, kun keskustellaan toisiasusperiaatteista poliittisella tasolla, mutta kenties pitäisi tämä rajanveto pitää ennallaan. Toinen seikka. Parlamenttien välisestä yhteistyöstä ja kuinka tämä nivotaan vihreän kortijärjestelmään. Mitä keskustelun perusteella päättelin, oli se, että täällä ajatus siitä, että aihekohtaisesti pitäisi keskittyä parlamenttien välisessä vuoropuhelussa. Keskittyä tiettyihin aiheisiin. Etenkin kun kyse Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien keskusteluista aina pitäisi keskittyä tiettyyn aiheeseen. Onpa sitten kyse jokin komission ehdotuksesta, esimerkiksi tietosuoja-aiheesta, tämä erittäin painava aihe, taikka sitten kun on kyse ongelma-alueesta, jota ei ole vielä voitu ratkaista, kuten pakolaispolitiikka, taikka TTIP-sopimus tai SETA-sopimus menneisyydessä. Tällaiset aihealueet parlamenttien välisessä vuoropuhelussa voisivat viedä asiaa eteenpäin. Tätä foorumia voitaisiin käyttää hyväksi vihreän kortin avulla. Eikö voitaisiin tehdä vihreän kortin kautta ehdotus komissiolle, että se ryhtyisi aloitteelliseksi ja, ja eri kansallisista parlamentista riittävä määrä parlamentaarikkoja ja Euroopan parlamentin jäseniä, mikä saataisiin mukaan. Silloin voitaisiin koherentilla johdonmukaisella tavalla käydä keskustelua ja sitten esittää ehdotus komissiolle. Tämä olisi suureksi hyödyksi ja auttaisi komissiota se, että parlamentit erottaisivat jotakin mielekästä, niin tämä olisi mielekäs tapa toimia. Vihreä kortti, Se olisi hyvinkin paljon käyttöä. Sitä voisi käyttää foorumi, joka valvoisi toissijaisuusperiaatetta ja tekisi näitä ennalta varoituksia kun istuvat saman pöydän ääreen, he voivat keskustella ja ottaa kantaa tiettyihin asioihin ennalta varoitusjärjestelmän mukaisella tavalla. Kiitoksia joka tapauksessa vielä tilaisuudesta olla ja mahdollisuudesta olla täällä tänään paikalla ja osallistua tämän keskusteluun. Thank you to both uh, our Kiitoksia. Ja sitten vielä loppupuheenvuoro esittelijälle Rangelille, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvin lyhyesti. Katsotaan, onko tekemään yhteen, vedon. Ensiksi punainen kortti. Olen Hamppelin kanssa aika paljon samaa mieltä, monen muiden kanssa myös. He puolistavat punaista korttia, mutta luonnollisesti ja tässä kompromissini Josef Bernitsen kanssa, jos meillä on vaatimuksia, jotka ovat vaatimuksia, vaatimuksia ovat kevyempiä vihreälle ja kel, vähän vaatimampia keltaiselle, niin tämmöisellä erittäin vaikeita punaisella kortille. Mutta äh, tämä kysymys on ehkä vähän keinotekoinen. Mutta vihreä kortti sitten, jotta täysin tuon. Ja näen, että se on saanut paljon hyväksyntää. Sitä voisi help auttaa. Vihreän kortin vaatimuksia ne pitäisi olla niin kovat kuin keltaiselle ja punaiselle ja aikaisemmissa keskustelussa valiokunnassamme koskien tätä kohtaa. Jotkut ovat esittäneet kiinnostavia älykkäitä huomioita, eli että vihreitä korttia voisi käyttää punaisena. Jos meillä on jo eurooppalaista lainsäädäntöä ja me ehdotamme lainsäädännön poistamista – Silloin tämä on helppo tapa luoda tämä keskustelu. Se on vain ehdotus. Ja tuonne pitäisi siis olla ongelma. Siksi olen portugalaisen kollegan kanssa eri mieltä. Ja Kannashin kanssa eri mieltä. Hän on arvostettu juristi, mutta hän sanoi, että tässä keskitytään valtaoikeuksiin, jotka eivät ole parlamentin toiminnan etimessä, mutta valiokunta on selvästi alleviivasi jotain, jota täysin kannatan. Eli kansallisten parlamenttien Eurooppa-toimivalta on täytäntöönpanovallan valvontaa. Se on erittäin tärkeää. Näemme, että kansalliset parlamentit, pohjoismaiset muun muassa, valvovat omaa hallitustaan tehokkaasti. Eivät ainoastaan ministerineuvostosta ja seurappaneuvostossa, joka on tavallaan valtionpäämisten kollegia, koska he määrittelevät unionin poliittisen tahdon. Tämä on kansallisten parlamenttien ydinbisnestä. Haluaisin myös sanoa, että monissa maissa, ei kylläkään Portugalissa, kokemus on, että, että ylähuoneella on vain oikeus olla kuulluksi, tai sillä veto-oikeus tai mahdollisuus keskeyttää jotain. Ja kysymys on, siitä, että kansallisparlamentit olisivat tällaisia neuvonantajia, jotka niillä olisi tällainen yhdessä kuningaskunnan ylähuoneen rooli. Ja tämä on tyypillinen parlamentaarinen toimivalta, kun on kahden kamarijärjestelmän Euroopan tavaksi lähes kolmen kamarijärjestelmä. Ei tämä ole mitenkään ristiriitaista kansallisten parlamenttien perustuslailliseen parlamentaarisen roolin kanssa. Sen toisiosuusperiaate. Olen täysin samaa mieltä professori Pernitsen määritelmän kanssa. Ja kun siis Bresson myös ilmaisi hyvin. Toissijaisuusperiaate on arkkitehtoninen piirre. Se ei ole yhdensuuntainen, vaan vastavuoroinen periaate. Siksi 17 vuotta sitten, kun kerrotin jotain federalismista ja toisiasuusperiaatteesta, käytin kaavaa, joka mielestäni on sekä neutraali ja sisällökäs. Kysymys on optimiterritoriasta. Gebiets optimaal, alueellisesti optimaalinen – se on läheisyysperiaatteen, tosiasuusperiaatteen paras piirre. Se, mistä vaan me ollaan eri mieltä, ka- kansallisen, paikallisen, ää, ylikansallisena tason roolista, mutta tämä periaate sanoo, että sen pitäisi olla oikealla tasolla. Sinä sanotaan, että kaikki pitäisi ottaa kunnille tai YKlle. Sinä sanotaan, että pitää löytää paras taso. Että tässä vastauksena Diana Jamesille, jolla oli erittäin kiinnostava rakentava puheenvuoro. Kansan näitä tasaisperiaatteen alistamista. Tämähän on täysi virhe. Tässä väärinkäsitys. Syy, miksi merkittävä määrä lainsäädäntöä tehdään EU-tasolla johtuu sisämarkkinoiden luomisesta. E, e, Joillakin maiden täytyy sitten korvata nämä kansallisella lainsäädännöllä ja kysymys sisämarkkinoista. He yrittävät tässä markkinat omalla tavallaan. He loivat sisämarkkinat. Heidän komission jäsenensä er, olivat erittäin aktiivisia tällä alueella. Ja tarvitaan normalisointia. Normaali- standardointia ei ole sisämarkkinoita. Kysymys ei ole allistamisesta. Kysymys on tosiaan periaatteen noudattamista. Jos meillä on Euroopan tasolla markkinat, täytyy olla yhteiset säännöt, muuten ei ole yhteisiä markkinoita, ei ainakaan avoimia markkinoita. No, no, Tällä aikaa olemme esittäneet kysymykset avoimesti, koska odotamme teiltä kansallisten parlamenttien panosta. ottaa tuo punaisen korttiin hyvin avoimesti. Olemme nähneet, että lähes kaikki puolustavat sitä. Ja joskin sinusta luoda uusia vaihtoehtoja. Tämä Eurooppa-viikko on mielestäni mukava konkreettinen ehdotus. Sellainen, että siellä on vuoropuhelua. Ja komission ohjelma on oikein hyvä väline tällaiselle keskustelulle. Todennäköisesti tämä pätee myös vapauteen, oikeuksiin. Me voimme kestellä niitä samalla tavalla. Ja talouspolitiikan ohjausviikkoa voisi myös käsitellä samanlaisen aloitteen puitteissa, että se voisi toimia. Olen oikein tyytyväinen tähän istuntaan. Ja kiitän vielä erityisesti kansallisia delegaatioita. Heidän varsin merkittävästä panoksesta, josta oli kovasti apua. Perfectly on. Kiitoksia. Olemme nyt päättäneet ajallaan, joka etuajassakin. Kiitoksia. Kiitoksia teille kaikille, että tulitte paikalle ja kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä keskustelu johtaa tuloksiinkin, koska lopuksi sitten laaditaan mietintö, jossa teidän ajatuksenne otetaan huomioon. Kiitoksia